Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let, let me open our... Hyvät kollegat, haluaisin aloittaa tämän kokouksen. Kyse on siis ITRE-valiokunnan kokouksesta. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille, että esittelijän Ferreiran pyynnöstä – kohta, joka koskee sinistä taloutta. Sen, se piti käsitellä tämän kello yhdeksän, mutta siitä ei nyt keskustella tässä istunnossa. Joten esittelijän pyynnöstä peruutan tämän kohdan, kohdan neljä, joka koskee sinistä taloutta ja sen vuoksi me aloitamme nyt kello 9.30. Tämä kohta sininen talous, se tulee käsittelyyn, siitä keskustellaan toukokuun lopussa. Sitten kohti menestyvää datavetoista taloutta siinä tässä kohdassa kappelon esittelijänä. Ja nyt me siis aloitamme kello 9.30. Ja mitäs meillä nyt onkaan? Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Kohta kuusi vuoden 2016 talousarvio ja sitten seitsemän perusmetallialan kehittäminen, mutta niidenkin paikkaa on vaihdettu keskenään, 6 ja 7 siis. Ja sitten kohta 15, Barakin matka tai vierailu, se on siirretty niin, että se käsitellään ennen kohtaa 7. Ja kaikki muu tieto teillä onkin käsissänne. German. So... Kiitos puheenjohtaja. Halusin kysyä, että mitä siis siniselle taloudelle tapahtuu? Onko se lykätty siis kokonaan johonkin tulevaisuuteen? Uh, Minä tässä juuri selitin, että no minäpä selitän, kaikki käännökset eivät olleet valmiita. Ja se saattaa olla syy tähän lykkäämiseen. Eli tämä kohta on lykätty. Nimenomaan esittelijä pyysi tätä lykkäämistä. Hän on tar- tarkistanut asian. Onko muita huomioita esityslistaan? Jos ei ole, niin esityslista voidaan hyväksyä ilman muita muutoksia. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Euroopan kansalaisten aloite, joka liittyy eläinkokeiden lopettamiseen, on esitetty Euroopan parlamentille. Kyse on siis Euroopan kansalaisten aloitteista ja tämän aloitteen myötä halutaan kumota direktiivi, joka liittyy koeeläinten suojelemiseen ja kansalaiset pyytävät uutta komission ehdotusta, joka liittyy eläinkokeiden poistamiseen ja kieltämiseen. Tästä asiasta järjestetään 11.5. kuulemistilaisuus, eli ihan pian. Se järjestetään kello kolmesta puoli seitsemään iltapäivällä huoneessa Jan 4 Q2. ITRE osallistuu tähän ähm, ikään kuin sivuvaliokunnan ominaisuudessa ja Agri on vastaava valiokunta. Seuraava tiedonanto. Sain eilen tiedon kysymyksestä neuvostolle, jonka Turmes on esittänyt. Turmes ei ole kuitenkaan saanut vielä kirjallista vastausta Euroopan parlamentin työjärjestyksen ö, säännön 130 mukaisessa aikataulussa. Saamaan säännön neljännen alakohdan perusteella siirrämme tämän kohdan seuraavaan kokoukseemme. Se kirjoitetaan siis esityslistaan. Seuraava kohta. Seuraava kohta on kohta numero kolme, pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta, joka pidettiin 23.–24. maaliskuuta 2015. Jos tähän ei ole mitään kommentteja, niin pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Sitten kohta viisi kohti menestyvää datavetoista taloutta. Sorry, it was my mistake, because I said it's Mr. Kaperus. Okay. Uh, towards uh, uh, thriving... Kohta viisi koskee siis äh, datavetoista taloutta. Esittelijä on Barbara Kappel. Käsittelemme suullisesti vastattavaa kysymystä ja keskustelemme esityksestä. Ja tässähän on kyse vastauksesta komission tai reaktiosta komission tiedon antoon, joka koskee koskee datavetoista taloutta, ja päätöslauselmaesityksessä käsitetään nimenomaan niin kutsuttua isoa dataa, big dataa. Tämä liittyy digitaalisen unionin ja sillä on paljon sosiaalista ja taloudellista merkitystä. On tärkeää käydä tämä keskustelu niin, että keskustelemme riittävän pitkän ajan. Tämä on 45 minuutin mittainen keskustelu. Ja voin kertoa teille myös sen, että Kappe saa ensin viisi minuuttia, omaan esityksensä koordinaattorit saavat kolme minuuttia ja sen jälkeen kaksi minuuttia per puheenvuoro. Ja aloitamme kappelista, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Tosiaan 6. toukokuuta. Tämä komission tiedonantoon pohjautuva päätöslauselmaesitys on julkaistu. Kyse on massadatasta. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia kaikille tietotekniikan alan yrityksille, niin suurille kuin pienillekin, sekä koko yhteiskunnallemme ylipäätään. Sain kovasti tukea valmistellessani tätä päätöslauselman esitystä Michael Bonia, Renato Soroa, Tosinovskia ja David Borellia haluan lämpimästi kiittää. He ovat kaikki äh, antaneet minulle kovasti tukea. Samoin haluan kiittää sidosryhmien edustajia, jotka tuntien ajan viime viikkoina ovat äh, minua tukeneet ja auttaneet tässä työssäni. Ja tältä pohjalta tämä teksti on nyt valmistunut. Samoin kiitän avustajiani, jotka ovat väsymättä tehneet viime aikoina työtä. Niin, massadata on äärimmäisen tärkeä kysymys tarjoaa valtavasti uusia mahdollisuuksia, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja sillä on merkittävä vaikutus tutkimukseen ja kehitykseen. Edut ovat valtavat ja myös soveltamisalat ovat valtavat, niin yleinen turvallisuus, vakuutusala, pankkiala, kuin esimerkiksi terveydenhuoltoalakin. Kun puhutaan massadatasta, niin kyse on neljännestä teollisesta vallankumouksesta, voidaan näin sanoa. Ja Yhdysvalloissa IBM, Cisco, Intel ovat johtavassa asemassa tällä alalla. Ja sitten vielä esineiden internet, eli se, että virtuaalinen maailma tulee kaikkialle elämäämme on äärimmäisen tärkeää tässä. Ja nyt massadatalla äh, esimerkiksi äh, Amazon saa valtavaa voittoa pilvipalvelujen kautta, Netflix samoin äh, kattaa 35 prosenttia internetliikenteestä. Samoin Deutsche Bahn tällä hetkellä käyttää massadataa. Kyseessä on siis todella valtava talouden alla, joka tarjoaa aivan rajattomasti mahdollisuuksia. Kuitenkaan Euroopassa meillä ei ole teknologiaa, infrastruktuuria, investointeja, eikä myöskään yhteisiä oikeudellisia puitteita, eikä myöskään tarpeellista tietosuojatasoa. Jotta tilannetta saadaan parannettua, mahdollisuuksia on hyvin paljon ja tämä luonnollisesti tukee myös kilpailumahdollisuuksiemme vahvistamista. 5-6 prosenttia prosenttia voitaisiin parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä massadataa käyttämällä. Tässä on valtavat kasvumahdollisuudet ja näin ollen myös mahdollisuus luoda työpaikkoja. Asiantuntijoiden mukaan kasvu tulee olemaan jopa 69 000 uutta työpaikkaa Äh, lähivuosina ja big datan äh, eli siis massadatan alalla jopa 8500 000 uutta työpaikkaa. Tämä ala kasvaa seitsemän kertaa nopeammin kuin muu IT-ala, jota sekin kasvaa äärimmäisen nopeasti. Tällä hetkellä kuitenkaan ei ole kylliksi tietoisuutta. Vain 1,7 prosenttia yrityksistä EU-ssa käyttää massadataa, 41 prosenttia ei käytä sitä lainkaan valtavan tärkeä asia, myös tietosuoja, tietoturva ylipäätään. Tämä on äärimmäisen keskeinen asia, samoin kyberrikollisuus tällä alalla. Mitä infrastruktuurin tulee, laajakaistat sekä Uudet pilviinfrastruktuurit ovat ehdottoman välttämättömiä. 2013han jo Pilar del Castillon mietinnössä tähän viitattiin ja ylipäätään nämä pilvipalvelujen merkitykseen. Eurooppa tarvitsee 34 miljardia euroa investointeja laajakaistoihin. 21 miljardia on tarkoitus saada julkisesta rahoituksesta. 92 miljardia kaiken kaikkiaan tarvitaan uusiin IT-aloitteisiin ja rakenne- ja investointirahastosta on tarkoitus saada 41 miljardia näistä 92. Kun ajatellaan 2G-teknologiaa, nyt siitä on siirretty jo 5G-teknologiaan niin ja on aivan välttämätöntä, että standardien alalla Eurooppa päivittää tilannettaan. Teknologiainfrastruktuuria ja rahaa puuttuu. Tähän tarvitaan myös koulutusta. Tässäkin ollaan hiukan jälkijunassa. Tarvitaan tietotekniikka-asiantuntijoita ja heidän koulutustaan on vahvistettava ja myös komission on kyllä asian tarjottava vastauksia. Saanko puhua vielä puheenjohtaja? Few conclusions you may... Ehkäpä voitte vielä johtopäätökset. Eli tässä todella massadatan suhteen haluan kysyä komissiolta seuraavaa. Ensinnäkin, miten komissio aikoo huolehtia siitä, että saamme kilpailukykyiset massadatamarkkinat ja hyvät kilpailuolosuhteet? Mitkä oikeudelliset ja tulevaisuuteen katsovat puitteet tarvitaan ja komissio luo ja samalla suojelee tieto suojaa ja ottaa sen huomioon. Ja kysyn myös, miten erityisesti PK-yritysten tietoisuutta massadatan merkityksestä saadaan lisättyä niin, että eurooppalaiset yritykset saavat tukea voidakseen tulla markkinajohtajiksi tällä alalla. Ja miten luodaan markkinavetoisia standardeja, jotka huolehtivat siitä, että meillä on hyvät toimivat säännöt ja yhteen sopivat mallit samalla tietoturvaa kunnioittain miten massadata otetaan huomioon ja sen tilannetta parannetaan ähm, komission puolelta niin, että voidaan tarjota sellaisia palveluita, kuten esimerkiksi salausteknologiat ja vastaavat teknologiat. Sitten vielä koulutus. Äh, tämä tietenkin toteutuu jäsenvaltioiden tasolla, mutta komission tulisi ryhtyä aloitteisiin tukeakseen jäsenvaltioita niin, että jäsenvaltiot koulutusjärjestelmissään ottaisivat asian huomioon. Kiitos. Kiitoksia kovasti näistä huomioista. Sitten varjoesittelijä Bonjo EPPn puolesta. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Barbara Kappelia hänen erinomaisesta inspiroivasta työstään ja esityksestään. Meidän täytyy, vastata, meidän täytyy vastata niihin haasteisiin, joita tämä datan käyttö ö, asettaa. Meidän täytyy löytää sääntely- ja ei-sääntelypuitteet tiedon käytä, käytölle. Ja kun puhutaan isosta datasta, niin meidän täytyy ymmärtää konteksti. Ja ensinnäkin infrastruktuurit. Me tarvitsemme 5G-verkon, tulevaisuuden internetverkon, ja meidän täytyy pyrkiä analysoimaan paremmin informaatiota ja dataa, ja tämä edellyttää erittäin sofistikoituneita tietokonejärjestelmiä ja myös tallennusmahdollisuuksia meidän täytyy saada aikaan tilanne, joka on teknologisesti ymmärrettävää ja neutraalia ja sellaista, että kuluttajat saavat vapaan valinnan. Meidän täytyy kirvoittaa yksityisiä investointeja verkostoihin. Patentit ja muut on hoidettava niin, että ne rohkaisevat investoimaan ja on erittäin tärkeää, että että osallistutaan myös eurooppalaiseen standardointitoimintaan. Aion tehdä muutosesityksen kohtaan 15 niin, että siitä tulisi tasapuolisempi. Toinen ulottuvuus, saatavuus. Pääsy tiedon lähteille on erittäin oleellista. Se liittyy myös, tämä liittyy myös henkilötietojen omistajuuteen, liiketietojen omistajuuteen. Tarvitaan selkeitä sääntöjä ja tarvitaan myös sääntöjä, jotka koskevat tiedon jakamista. Jos haluamme todellakin datavetoista taloutta, niin sen täytyy olla turvallista. Yksityisyys täytyy voida taata ähm, koko tiedon elinkaaren ajan tietosuojaa äh, tulisi loppukäyttäjien itse voida hallinnoida. Me tarvitsemme mm, kansalaisten ja käyttäjien emansipaatiota ja tietoisuutta. Ja kolmas ulottuvuus on yhteen toimivuus. On erittäin tärkeää, että eri aloilla ja eri jäsenvaltioiden välillä toimivuus ähm, on paikallaan niin, että äh, tieto voi kulkea äh, vapaasti muun muassa hallintojen, äh, kansalaisyhteisöjen eri tahojen ja yritys, yritysten välillä. Ja sitten neljäs ulottuvuus on vaikutus. Tämä kaikki voi johtaa siihen ja mahdollistaa sen, että palveluita ja tuotteita voidaan henkilökohtaista räätälöidä. Ja tämä on varsinainen muutoksen paikka, haara. On erittäin tärkeää, että saamme taidokkaita, kyvykkäitä henkilöitä, jotka ymmärtävät parhaat käytännöt ja ymmärtävät myös teknologiaa, joka liittyy ison datan käyttöön ja siihen liittyviin ratkaisuihin. On <clears throat> erittäin tärkeää, että otamme käyttöön myös avoimen hallinnon niin, että digitaalisia välineitä, ihmiset voivat käyttää digitaalisia välineitä osallistavaan demokratiaan. Sorry. Nyt teidän puheaikanne loppui. Very, very sorry about that, yes. Olen pahoillani, puheaikanne päättyi. Seuraava, seuraava puhuja, olkaa hyvä, ja ryhmästä Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan muutama sekunti vain. Muutama hetki haluaisin kommentoida tätä erittäin tärkeää asiaa, joka on erittäin tärkeä, mutta myös monimutkainen. Haluan kiittää kappelia erittäin hyvästä työstä. Tämä on eri, erinomainen pohja jatkokeskusteluille. Kuten edeltäjäni jo sanoi, <clears throat> niin... Datavetoinen talous edustaa aivan uutta resurssia Euroopan taloudelle ja se on omiaan antamaan aivan uutta voimaa niille toimille, joita olemme tähänkin saakka toteuttaneet. Ne liittyvät esimerkiksi hallintoon, yritysten toimintaan, tutkimustoimintaan, tietokoneiden antama kapasiteetti jatkuu ja kasvaa jatkuvasti ja hinnat laskevat, se on lähes ilmaista. Nyt meillä on kapasiteettia analysoida sellaisia tietomääriä, joita aiemmin ei voitu kuvitellakaan, ja voimme <clears throat> saada aikaan aivan uudenlaisia synteesejä ja uudempaa ymmärrystä. Ja nämä ohjelmistot ja uudet tietokoneet mahdollistavat myös opettaa oppimisen. Tällä, meillä on aivan uudenlaista ymmärrystä tiedosta ja datasta. Tämä niin kutsuttu iso data, big data, ähm, on äh, asia, joka lisääntyy jatkuvasti ja jonka arvo myös lisääntyy jatkuvasti. On erittäin tärkeää, että me yhdessä pystymme käyttämään sitä ja hyödyntämään sitä mahdollisimman tehokkaasti. Ja haluaisin keskittyä nyt erääseen seikkaan. Tämä uusi big data tarjoaa meille uusia myönteisiä mahdollisuuksia hallinnoida, tehdä politiikkaa ja uusia mahdollisuuksia myös liike-elämälle, mutta tämä kaikki tarjoaa tai antaa meille myös uusia haasteita. Me kaikki tiedämme, että tällä hetkellä meillä on viisi, puoli miljoona, miljardia ähm, ihmistä Euroopan unionissa, jotka äh, voivat hyötyä tästä äh, äh, asiasta mielettömästi, mutta me emme vielä tiedä, mitä tällä tiedolla huomenna tehdään. Tieto on kuitenkin yhteistä perintöämme ja on tärkeää, että me kaikki voimme hyötyä tästä tiedosta. Meidän täytyy myös pohtia äh, sitä, miten koko yhteiskunta voi ottaa haltuun tämän tiedon. Toinen seikka, johon, äh, josta puhumme aivan liian vähän, on äh, Facebook ja siihen liittyvät ilmiöt. Facebook tietää uskomattoman paljon meistä, mutta me emme välttämättä tiedä, mikä sen Ähm, va- valta on. Toivottavasti <clears throat> tämä ei ole viimeinen kerta, kun me keskustelemme parlamentissa tästä. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi Tosanovski ECRstä. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl velmi ocenit eh, otevřený přístup. Kiitos, puheenjohtaja. Arvostan kovasti sitä, miten eh, esittelijämme on ollut äh, valmis äh, tekemään hyvin tiivistä yhteistyötä meidän varjoesittelijöiden kanssa. Hän on ottanut äh, kommenttimme huomioon ja haluan todella häntä kiittää ja kehua tästä. Mielestäni esittelijä on erittäin hyvin onnistunut käyttämään tilaisuutta hyväkseen, pyrkiäkseen tukemaan koko alan kehittymistä ja Euroopan talouselämää näin. Tietojen käsittely ja valtava tietomäärä, ovat todellinen haaste. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tänään aivan varmasti luomme erinomaisen pohjan suulliselle kysymykselle ja tämän jälkeiselle päätökselle. Rova Barbara Kaapel on tehnyt erinomaista työtä. Joku sen seikan tässä voisin vielä nostaa esiin, ne esittelijäkin toki mainitsi alkupuheenvuorossaan. Massadatan käyttö liittyy äärimmäisen tiiviisti äh, infrastruktuuriinvestointeihin ja ylipäätään investointeihin alalla. Äh, olemme valmistelleet muitakin asiakirjoja, joihin tähän viitataan ja vaatimuksemme äh, tulee todella nostaa esiin mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on ala, jolla yhteistyö Euroopan tasolla voi toimia aivan erinomaisesti. Erittäin tärkeä on myös viittaus laajakaistaverkkoon. Jos ei ole toimivaa laajakaistaverkkoa, on äärimmäisen vaikeaa tätä valtavaa massadatan määrää käsitellä ja näin saada käyttöön. Haluaisin myös tukea näitä supercomputing Systems järjestelmiä. Tämä on todellinen haaste. Ja tietojen käsittely on hyvin vaikeaa ja hyvin monimutkaista. Ja kun ajatellaan ohjelmia Euroopan unionin tasolla, esimerkiksi Kopernikus, äh, siis ilmakuvat avaruudesta, niin tiedämme, että tämä on määrimmäisen vaikea käsitellä. Pitäisinkin hyvin tärkeänä että ajamme tätä asiaa tiukasti ja odotan nyt myös yhteistyötä jatkossa. Ja todella kiitän vielä esittelijää tästä erinomaisesta asiakirjasta. Ja mehän tapaamme myös muuten Ansipin asian tiimoilta. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Kiitos. Uh, next speaker, uh, Madam. Seuraavaksi Kallas. <clears throat> Aldesta, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitos. Kiitos Rova Kappelille työstä mietinnön parissa. Yleiskommenttina toin voimakkaasti mietinnön myönteistä sävyä, koska iso data tarjoaa valtavia mahdollisuuksia Euroopan talouksille ja yhteiskunnille, mutta iso data on teknologiaa, joka vaatii investointeja. Politiikan tekijöiden täytyy antaa myönteisiä merkkejä yrityksille – että iso data on investoinnin väärti. Yksi tavoite on luoda yhtenäiset datamarkkinat, inter, esineiden internet, pilvipalvelut, big data. Mutta meidän täytyy tehdä selkeämmäksi, mitä tarvitaan, selkeyttää oikeuskehikkoa kysymyksiä, jotka vievät pohjaa ison datan hyödyntämiseltä ja muuttaa esteet sektorin sisämarkkinoiden luomiselle. Esimerkiksi datan siirrettävyys, omistus, varastointi, pari kommenttia artiklassa 10. Viitataan uusiin algoritmeihin. Onkohan tämä ihan oikein? algoritmi hän on vain työkalu, jota voi käyttää. Ehkäpä sitten pitäisi mainita muitakin, mikä mielestäni ei kyllä ole välttämätöntä. Sama koskee säätelypäristön luomista. Sitä pitäisi selkeyttää. Säätelykenttä, joka luo tasaisen pelikentän. Mitä pitää tasata, koska dataa intensiivinen sektori on mullistava perinteisten sektoreiden kannalta ihan periaatteessa. Ja lopuksi meidän täytyy luoda Euroopan tasolla tiedon massadatan jakamiseen foorumi. Komission pitää mennä pitemmälle asettamalla johtu, johtajuutta. Tiedän, että Yhdysvalloissa Obaman hallinto on tehnyt tällaisen maassa tämän 90 päivän arvioinnin ymmärtääkseen sen käytön ja haasteet paremmin. Ratkaisevaa tehdä sama EUssa, jotta olisimme pelissä edellä. Ja että luodaan oikea kehikko näille teknologioille. Paljon kiitoksia. Odotan yhteistyötä. Thank you very much, madam. Kiitoksia kovasti. Seuraava puhuja on Ernst Kuesta. Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin aivan ilmeistä on, että massadata sisältää varmaan kaikkein suurimmat kasvumahdollisuudet, joita meillä tällä vuosisadalla, ehkä jopa vuosituhannella edessämme on. Ja kun tätä asiaa miettii, niin kyllä kultakuume niin kuin Koloradossa aikoinaan nousee. Ja Puhun tässä nyt hiukan symbolisesti, mutta tällainen kultakuume tässä nyt on todella nousemassa, eikä kyse enää ole näistä valtavista massadatan mahdollisuuksista. Tietenkin tämä liittyy perustutkimukseen muun muassa, tätä tarvitaan, tätä tarvitaan liikenne- ja kuljetusalalla, mutta niin kuin aina eh, teknologian on eh, sisällettävä myös eettinen ulottuvuus, ja tästä meidän mielestäni täytyy puhua. Eli kun puhutaan esimerkiksi yksityisyyden suojasta, niin mielelläni kyllä ehkä tässä nyt olen hiukan, haluan herätellä teitä. Computer Woche tietokoneviikko-lehdessä puhutaan massadata startup-yrityksistä ja tässä todetaan, että kun ajatellaan esimerkiksi asiakasdataa, niin yritys aikoo paitsi analysoida aiemmat asiakkaansa myös sellaiset, jotka ovat kotisivulla lähes klikanneet kaupan valmiiksi, mutta eivät kuitenkaan. Eli myös heidän tietonsa on säilytetty. Ei tämä, kun massadatasta puhutaan, niin täytyy kyllä muistaa yksityisyyden suoja ja se, että ihmisten on voitava päättää omien tietojensa käyttämisestä. Tai onko tämä edes mahdollista, kun massadatasta puhutaan? Ja kyllä mielestäni asia täytyy sanoa täälläkin ääneen. Mitä tulee tähän tekstin kappaleeseen viisi. Se ei voi mielestäni jäädä tällaisekseen, koska siinä puhutaan, että tietosuoja ja mahdollisuudet eivät ole toisiaan poissulkevia. Miten niin poissulkevia? Tässähän on todettava päinvastoin, että niiden on kuljettava täysin rinta rinnan. Kun minä puhun henkilötiedoista, niin niitä on suojeltava. Meillähän on Euroopan unionin lainsäädäntöä tästä ja kyllä kaikkien on ymmärrettävä, että tällä massadatatasolla Euroopan unionin lainsäädäntö ja tietenkin kansallinen lainsäädäntö on otettava huomioon. Toteaisin myös, että me tarvitsemme paitsi esityksen, joka liittyy menestyvään datavetoiseen talouteen, mutta tarvitaan myös massadataa ja yksityisyyden suojaa käsittelevä päätöslauselmaesitys. No minä tässä nyt kuulostan ehkä hiukan vastarannan kiiskeltä, mutta kyse ei ole yksinomaan tästä aivan äärimmäisen älykkäästä teknologiasta ja sen infrastruktuurihankkeista. Näitä pidän ehdottoman tärkeinä ja välttämättöminä, mutta samalla täytyy muistaa myös ihmisen rooli. Ja tässä kyllä myös muun muassa henkilötietosuoja ja ylipäätään tietosuoja on nivottava tähän hankkeeseen aivan alusta alkaen. Sen on oltava välttämätön osa sitä. Kiitos. Thank you very much, madam. Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta. Tamburano seuraava. Salve presidente, il nostro shadow rapporteur purtroppo... Kiitoksia. Varjoesittelijämme on nyt toisessa valiokunnassa, joten minä käytän puheenvuoron hänen puolestaan. Haluan kiittää kappelia erittäin hyvästä tekstistä. Ja olemme vakuuttuneita siitä, että on erittäin tärkeää tarttua tähän mahdollisuuteen jonka saamme massadatan ansiosta ja sen hyödyntämisen ansiosta. Mutta mitä tulee tiedon omistajuuteen, niin meidän täytyy pitää huoli siitä, että suullisessa kysymyksessä käsitellään juuri tätä tiedon omistajuutta. Me olemme esittäneet useita muutosehdotuksia tähän liittyen ja niihin täytyy kiinnittää erityistä huomiota myös komission vastauksessaan. Um, uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Tässä olivat kollegat, jotka edustivat poliittisia ryhmiä. Nyt haluaisin kysyä, anta, haluan antaa puheenvuoron muille puhujille. Ensinnäkin Werner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich begrüße es auch. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni on erittäin hyvä, että tässä päätöslausumaesityksessä nyt puhutaan mahdollisuuksista datavetoisessa taloudessa ja että massadata otetaan nyt kattavasti huomioon ja että keskitytään pk-yrityksiin. Sitäkin pidän hyvin tärkeänä. Tässä kaiken innon keskellä mielestäni meidän tulee kuitenkin pitää mielessämme myös riskit ja vaarat juuri tietosuoja esimerkiksi, ja ajattelen tässä sen rinnalla myös työntekijöiden oikeuksia. Lisäksi meillä on massadata markkinoilla suuntaus tiettyyn dominanssiin, dominointiin, ja minä kyllä katsoisin, että työntekijöiden oikeudet on ehdottomasti otettava huomioon heidän edustajansa on otettava tähän työhön mukaan. Samoin tulisi muistaa kaksi muutakin tärkeää kysymystä. Ensinnäkin tietojen alkuperän läpinäkyvyys ja kenelle tiedot kuuluvat ja kuka saa näitä tietoja käsitellä ja millä ehdoin. Mitä tulee patenttien hintoihin, toteaisin, että mielestäni nämä hinnat eivät ole liian korkeat, koska politiikkaa. Näinhän pyritään luonnollisesti luomaan myös kannustimia tutkimuksen ja kehityksen tukemiseksi. Ja ei kukaan varmaankaan halua hintoja laskea. Ja sitten vielä kysyisin äh, näistä lupauksista työpaikkojen luomisen suhteen. Tässä kappaleessa kaksi todennäköisesti viitataan äh, yhdistyneen kuningaskunnan äh, tietoihin. Onko teillä muitakin lähteitä kuin tämä minunkin löytämäni lähde, jossa viitataan vain yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sen mahdollisuuksiin? Kiitos. De Castillo Vera. Kiitoksia, sitten De Castillo Vera. Presidentti. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin onnitella esittelijämme. Mm, suoraan sanottuna minun mielestäni hän on tehnyt erittäin hyvää työtä liittyen niihin mahdollisuuksiin, joita massadatalla on ja joita se tarjoaa. Tämän lisäksi mielestäni hän lähestyy asiaa hyvin kattavasti, laajasti ja nostaa hyvin esiin pääasialliset haasteet tutkimuksen ja kehityksen kohdalla, infrastruktuurin tarpeellisen infrastruktuurin kohdalla. Ja samoin ajatellen digitaali kompetenssia ylipäätään. Lisäksi haluaisin tähän ottaa esiin yhden ulottuvuuden, joka implisiittisesti kyllä täältä löytyy, mutta jota tulisi eksplisiittisemmin korostaa, nimittäin ne mahdollisuudet, joita tämä tarjoaa Euroopan digitaalitaloudelle niin, että siitä tulisi kilpailukykyinen maailmanlaajuisesti. Siis tietenkin se luo lisäarvoa Euroopan unionin sisällä. Kaikki digitaalitalouteen liittyvät kysymykset, aitojen eurooppalaisten digitaalisisämarkkinoiden luominen ja niin edelleen, mutta tämän lisäksi tämä vahvistaa Euroopan unionin kilpailukykyä maailmanlaajuisesti. Ja siksi mielestäni meidän tulisi mm, pyrkiä esimerkiksi julkisen ja yksityisen yhteistyöllä luomaan standardeja liittyen massadataan niin, että Eurooppa Eurooppa pääsisi siihen tilanteeseen, jossa se oli 90-luvulla esimerkiksi matkapuhelin alalla. Ja mielestäni komissio erittäin älykkäällä tavalla ajaa asiaa tällä hetkellä liittyen kehittelyyn, kyse on edelleen tutkimuksessa ja kehityksestä, liittyen 5G-teknologiaan koska eurooppalaiset yritykset ovat 5G-alalla tällä hetkellä äärimmäisen keskeisessä roolissa ja todella eturintamassa. Eli kilpailukykymme kansainvälisesti, maailmanlaajuisesti tulisi mielestäni tässä entistä vahvemmin ottaa huomioon ja juuri globaalien standardien kehitteleminen. E, taidanpa tehdä joku sen tarkistuksen näillä linjoilla, mutta yleisesti ottaen niin haluan kyllä onnitella esittelijää. Kiitos. Uh, thank you very much, madam. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Zorinjo. Obrigado, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää ja hänen tiimiään erinomaista työstä. Kysymys on ajankohtainen. koska tässä tarkistellaan komission digimarkkinoita, ehdotusta niistä ja EU-mahdollisuuksia ja kilpailukyvyn parantamista maailmanlaajuisesti vaarantamatta arvojamme. Talous, joka keskittyy ihmisiin, on parempi kuin ihmiset, jotka vain työskentelevät talouden edestä. Ja tätä varten meillä täytyy olla yhteiskäytettävä datamalli, jotta pääsemme eteenpäin laajassa mitassa. Olen julkisten palveluiden yhteiskäytettävyydessä esittelijänä, mutta meidän täytyy päästä vielä siitäkin eteenpäin. Pitää, pitää huolta sitä, että kaikki on yhteiskäytettävää. Meidän on luotava vahvat pohja kilpailukykyiselle digimarkkinoille ja auttaa pk-yrityksiä ja myöskin luoda resursseja myös, työvoimaresursseja, jotta pärjäämme. Digitaalialan yritykset ovat toki tärkeitä, mutta pk-yritysten täytyy myös kyetä sopeutumaan tulevaisuuteen. PK-yritysten ja kansalaisten laajemmin täytyy kokea osallisuutta tästä vallankumouksesta, joka on myönteinen mielestäni maailmalle ja Euroopalle. Kiitoksia. Kiitos. Puhun omaa kieltäni suomea. Minä tahdon myös kiittää tästä positiivisesta otteesta, joka tässä kokonaisuudessa on. Tämä antaa meille mahdollisuuksia, kunhan vain hoidamme sitten yksityisyyttä ja luottamusta, mitä tämä digitalisaatio ja big data mahdollistaa. Kaikille varmaan tuttu esimerkki on juuri vaikka ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä suuren tiedonmäärän kerääminen ja miten se mahdollistuu aivan uudella lailla. Ja en malta olla mainitsematta myös julkisen puolen innovaatioita, miten tärkeitä julkisia palveluita voidaan parantaa, kun käytetään rohkeasti digitalisoinnin mahdollisuuksia Suomessa esimerkiksi tänään täytyy jättää veroilmoitukset, mutta suurin osa niistä on automaattisesti kerättyjä, jolloin palkansaajien ei tarvitse tehdä muuta kuin katsoa, että luvut ovat oikein menneet, eikä tarvitse juuri muuta työtä tehdä, koska tämä on digitalisoitu täysin. Minusta väliotsikot ovat tässä erinomaiset ja hyvät, että vaikka tämä on tiivis, niin tämä on laaja. Yleisesti kannan aina huolta siitä, että miten Eurooppa pärjää, koska digitalisaatio heittää meidät globaaleille markkinoille – se on ehkä hyvä koska kieli voi olla väistyvä tällaisessa tiedonkäsittelyssä samoin myös etäisyys jostain suurista markkinoista ja sen takia olin iloinen että täällä moni muukin otti tuossa tuosta patenteista kohdan esiin, että miten eurooppalaisia innovaatioita voidaan jatkossakin myös patenttien kanssa oikein hoitaa. Että siinä kohdassa 15 ei ole tyydyttävä teksti tässä pohjassa. Kiitos. Thank you very much, Kiitoksia ja seuraavaksi Maragal. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin muutkin täällä haluan minäkin onnitella esittelijää, kiittää häntä hänen tekemästään työstä. Viittaan siihen, mitä Sorinjo äsken sanoi. Kun nyt olen lukenut tämän tekstiehdotuksen, niin mielestäni tämä vaikuttaisi erittäin hyvältä ajatukselta liittää tämä keskustelu ISA 2 keskusteluun järjestelmien yhteensopivuudesta, mitä julkishallintoon tulee. Mielestäni meidän tulisi todella koordinoida näitä toimia. Mielestäni tässä on kaksi suurta kysymystä. Ensinnäkin demokraattinen sääntelykysymys ja sitten toinen kysymys on teknologinen kysymys. Mitä tulee sääntelyyn, tietosuoja on äärimmäisen tärkeää ja samoin sitten ylipäätään sääntely ja toimivaltarajat ja se, että kyse on kuitenkin kysynnän ja tarjonnan markkinoista. Mielestäni tässä vaarana on se, että syntyy epätasa-arvoa. Ja kun ajatellaan massadatan käyttöä, niin erot infrastruktuureissa ja esimerkiksi pilvipalvelutarjonnoissa voivat johtaa tilanteen kääntymiseen jossain määrin epäterveeksi. Ja kun ajatellaan ylipäätään kaikkia näitä mahdollisuuksia, joita tämä tarjoaa tietojen käsittelyyn, analysointiin, niin kyllähän tämä loistavaa on tietenkin, mutta samalla tarvitaan varovaisuutta. Sitten vielä se, mitä Rova Ernst sanoi tuossa aiemmin. Tässä tarvitaan demokraattista valvontaa ja kansalaisten täytyy tuntea ne mahdollisuudet ja rajat, joita he voivat odottaa. Ja samoin ne vaarat, riskit, joita he mahdollisesti joutuvat äh, massadatan äh, käytön vuoksi kohtaamaan. Eli se, että massadataa yhdistetään yksinomaan suuriin yrityksiin, on mielestäni tässä vaarana ja tässä mennään kyllä sitten massadatan kautta Big Brotherin ja isoveli valvojärjestelmään. Tätä en todellakaan toivoisi. Kiitoksia. Uh, for your remarks. Kiitoksia kovasti kollegat uh, huomioista. Erittäin kiintoisa keskustelu, erittäin tarpeellinen. Ja nyt on aika komission käyttää puheenvuoro. Lionel de Sola, olkaa hyvä. Thank you, Chairman, for giving me the... Kiitos puheenjohtaja en ole asemassa kommentoida massadataa. Kertoisin kuitenkin teille, että kuten tiedätte, komissio esittelee digitaalisten sisämarkkinoiden strategia kirjansa Massadata on avaintekijä siinä. Kolmannen pilariin toimenpannotoimet liittyvät tähän – ja voitte keskustella sitä yksityiskohtaisemmin varpaahtaja Ansipin kanssa iltapäivällä. Paljon kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. No, tämä oli ihan odotettavissa. Se on tärkeää, että komission vastaus on täysimittainen ja ymmärrettävä. Ja jos vielä voisin pyytää kappelia vetämään lankoja yhteen lyhyesti. No kiitos puheenjohtaja, kyllä komission viimeinen sana tässä oli todella hyvin sopiva. Ansip todella tulee esittelemään meille digitaalisisämarkkinoita iltapäivällä, eikä ketään tietenkään yllätä, että komissioonkin olen ollut yhteydessä tätä tekstiä valmistellessani ja Rova Wernerille vastaisin, että nämä tiedot kohdassa kaksi eivät liity yhdistyneeseen kuningaskuntaan, vaan tietoihin, joita olemme saaneet komissiolta. Olemme olleet komission kanssa yhteydessä ja massa data, niin kuin komission edustajakin totesi, sisältyy olennaisesti komission iltapäivällä esittelemään ehdotukseen. On tärkeää, että Euroopan parlamentti ottaa tämän asian omakseen ja mehän olemme jo ennakoineetkin moniin asioihin, joita komissiolta iltapäivällä tullaan kuulemaan. Ja nyt menisin vielä tuohon kohtaan viisi. Jotkut puhujat viittasivat siihen, siis se tietosuoja, tietoturva. Ja tämähän on äärimmäisen keskeinen ja tärkeä aihe johon itse asiassa puutuimme tässä vain ikään kuin hieman sivuhuomiona, koska katsomme, että tämä aihe vaatii ihan oman esityksensä ja ITRE-valiokunnan toimivalta ja ylipäätään nämä rajat tulivat tässä hiukan vastaan. Luonnollisesti ihminen on kaiken keskiössä, siksi tietoturva ja tietosuoja on hoidettava aivan ehdottomasti. Tätä varten tarvitaan kuitenkin lisäkeskusteluja ja syventymistä, ja tätä varten tarvitaan kyllä ihan oma esityksensä. Tässä lähipäivinä ja viikkoina tulen keskustelemaan vielä varjoesittelijöiden kanssa ja ehkä voimme muotoilla entistä paremmin tämän äh, kohdan viisi ja ehkä voimme myös viitata siihen, että asiasta vaaditaan ihan oma päätöslauselman esityksensä. Odotan kovasti jo yhteistyömme jatkumista. Äh, oli mukava kuulla äh, kaikki puheenvuorot tänään ja erityisesti varjoesittelijöiltä. Otin tässä kyllä monia evästyksiä huomioon ja mukaan. Ja mitä muuten tulee tarkistusten määräajalle, sitä on pidennetty, eli se ei ole 12. toukokuuta, vaan muutamaa päivää myöhemmin. Eli meillä on vielä tilaisuus tekstiä päivittää, ja itsekin tulen tekemään joitain tarkistuksia, kun viisi sivua näin valtavaa aihetta varten on liian vähän. Ja kyllä tekstiä vielä täytyy luonnollisesti hioa. 15. kesäkuuta ITRE-valiokunnassa tulemme sitten äänestämään tästä asiasta ja syyskuun täysistuntoon se on tarkoitus saada sitten käsittelyyn. Ja nyt sitten varmasti Ansipin puheenvuorosta tänään iltapäivällä saamme vielä paljon arvokasta tietoa. Ja ko- kovasti todella iloitsen yhteistyöstä varjoesittelijöidenkin kanssa. Kiitoksia. Uh, thank you very much, Madame Kapp. Kiitoksia kovasti, uh, Barbara Kappel, näistä huomioista. Haluan kiittää kaikkia teidän puheenvuoroistanne. Ja sitten muutama, ja haluan kiittää myös <clears throat> johtopäätöksistänne ja muistuttaisin teitä vielä siitä, että valmistelemme suullisen kysymyksen ja päätöslauselma luonnoksen, se oli ITRE-valiokunnan koordinaattoreiden päätös, että tämä asia otetaan kontollemme. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja ITRE on toiminut erinomaisesti valmistellessaan tätä kysymystä komissiolle. Aivan kuten te sanoitte, Kappel, niin takarajaa tarkistuksille on 12.5. tänä vuonna ja äänestys toteutetaan 16 kesäkuuta tänä vuonna niin ikään. Täysistunnossa äänestetään luultavasti ää, syyskuussa lomien jälkeen. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, eli Itren vierailu Berekkiin. Kyse on virastosta, jo, sääntelyviranomaisesta, sähköistä viestintää käsittelevä viranomainen. On tämä Berek. Ja Berekin toimisto, tämä virasto, on virasto, josta ITRE on vastuussa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että joka toinen vuosi järi, lähetämme valtuuskunnan tänne Berekin virastoon ja keskustelemme tärkeistä asioista, jotka liittyvät telekom-sektoriin. Tuolloin tapasimme myös Latvian parlamentin televiestintävaliokunnan edustajan. Ja meidän ITRE-valtuuskuntamme oli, kunnassamme oli edustettuna muun muassa Gunnar Högmark, Konstans Kreel ja Raimon. Ja pyytäisin teitä kollegat nyt sanomaan muutaman sanan Anteeksi, yksi viimeinen nimi menikin siinä mielessä väärin, että siihen piti lisätä myös Kristini Skarins. Hän edustaa Latviaa puheenjohtajavaltiona. Anteeksi, että en maininnut teitä heti. Gunnar Högmark, <clears throat> voisinko pyytää teitä nopeasti kertomaan valtuuskunnan matkasta? Mr. Chairman, I will say... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisitko olla jotain? Ensiksi siksi alleviivaisin, kuten sanoit, Berek on Itren vastuulla. Ja Ramad Castillo on edessä, ja on varmaan ihan oikein sanoa, että valiokunta Medel Castillo olivat ratkaisevia tämän elimen muodostamisessa jotakin vuosia sitten. Tämä oli ensimmäinen oma vierailuni. Ja sitten toinen omakohtainen asia. Ensimmäistä kertaa Riikassa käydessäni täytyi kulkea KGBn rajavartijoiden ohi silloin. Näin ei nyt käynyt, puheenjohtaja, enää. Mä toisin päin. Me vierailimme yhdessä EU-pääkaupungissa, jossa on EU-virasto – valtavaa hieno historiallinen muutos. Ja tällä kertaa tuntui paljon mukavammalta saapua Riikaan kuin ensimmäisellä kerralla. Oli fantastista nähdä tämä upea eurooppalainen kaupunki. Vai pääsimme joukon ihmisiä Berkissä puheenjohtajan, vuonna 2015 puheenjohtajan professori Fatima Baroksen ja varapuheenjohtajan tälle vuodelle. Hänestä tulee ensi vuoden puheenjohtaja, tohtori Wilhelm Eichweilerin. Laszlo Ynjetsi, joka oli johtaja. Ja sitten tapasimme Latvian parlamentin edustaja Edward Smiltonsin johdolla. Keskitymme Berekin työhön toimintaan. Se ei ole oikeudellinen persona. Henkilöstön vaihtuvuus on runsasta. Sitä pitäisi vähän tarkastella myöhemmin. Lähinnä keskustelimme siitä, mitä tietoa se sieltä voi saada. Verkkovierailusta puhuimme. Merkin selkeä viesti on, että on vaikea päästä verkkovierailu hinnoista niin kauan kuin verkkovierailulla on kustannuksia operaattoreille. Ja keskitymme siihen, miten ratkaista tämä osa trilogia. Ja hän Rava Del kuten muutkin tässä valiokunnassa osallistuvat. Mutta merkin viesti oli selvä operaattoreiden täytyy kattaa kustannuksensa. Eikä mikään taikatemppu niitä hävitä. Ratkaisu täytyy löytyä. Puhumme myös verkkoneutraaliudesta, jossa Berkillä oli vaikeuksia saada aikaan yhtenäistä näkemystä, koska kansalliset valvontaviranomaiset edustavat hyvin erilaisia kantoja. Ja minun päähavaintoni on, että perherakenne ei ole samanlainen kuin mitä valiokunta alun perin tahtoi. Se rakenne perustuu kansallisiin valvontaviranomaisiin. Itse pohtisin, että Kreele ja Karins voivat kommentoida, mutta Ja jotenkin se vaikuttaa kansallisten viranomaisten neuvostolta. Käytin tätä ilmaisua. Ja pikemminkin puolustavat kansallisia valvontaviranomaisia kuin yhteistä etua. On vaikea sanoa, mikä yhteinen etu on. Siitä on erilaisia näkemyksiä. Mutta rakenteellinen lähtökohta on se, että kukin puolustaa omaa kunniskuntaansa. Ei siinä mitään vikaa ole. täytyy pitää huolta laajemmasta perspektiivistä. Selkeästi monet viestit eri korkeasti, korkeasti kunnioitetulta eri maiden valvontaviranomaisilta oli, että kyllähän me näistä selviämme oikein hyvin kansallisessa toiminnassamme en ole mikään äärifederalisti, lievästi sanoen. Mutta on asioita, joissa olisi hyvä, että olisi vähän yh- enemmän yhteistä. Esimerkiksi kaista ja taajuuskaupassa ja meidänkin arviointitehtävä ei ole ainoastaan sanoa, ja varmasti olemme samaa mieltä Berg varmasti tekee hyvää työtä nykyaloissa. Mutta voisi olla hyvä valiokunnallamme miettiä, miten rakennetta voisi kehittää. Olen vakuuttunut, että meidän täytyy saada vähän tuulta purjeisiin Euroopan tasolla, että pääsemme eroon niistä esteistä, joita 28 valtiota luovat erittäin pirstoutuneilla markkinoilla. Merkin että eivät ole samaa mieltä. He ovat sitä mieltä, että asiat syövät hyvin. Tuo perspektiivi on heidän. Meidän taas on nyt katsottava asioita haluamamme suuntaan. Keskustelevat olivat hyviä. He lupasivat arvi, arviointia liittyen artikloihin ja meillä haluamme, että ihmiset voivat matkustaa kautta Euroopan käyttää paikallisia verkkoja, eivät ainoastaan omia operaattoreitaan. Tämähän vähentäisi kustannuksia rotkalti. me haluaisimme seurantaa lainsäädännön tämän osan seurannasta. He tekevät myös tutkimuksia siitä, mitä telekomsektorilla muuttuu 2020 mennessä. Saimme hyvän kuvan Berekin työstä. Me haluaisimme vähän kuitenkin tulevaisuuteen suuntautuvan ehkä eurooppalaisemman näkökulman asioihin. Kiitokset äh, huomioista ja tietenkin myös näistä huomioista liittyen eh, eh, Riikaan ylipäätään. Kaunis eurooppalainen pääkaupunki. Rova Konstanz Krell. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä täydentäisin vielä joiltain osin tätä äsken kuultua. Tämä oli ensimmäinen vierailuni, vierailuni Berekkiin ja eh, kuulin, että Berek ja Berek-virasto ovat itse asiassa kaksi eri asiaa. Ja Högmarkin kanssa olen täysin samaa mieltä siitä, että Berek kansallisten sääntelyviranomaisten edustajana eh, itse asiassa täytäntöön panee sen, mitä me täällä päätämme lainsäädäntönä. He todella ponnistelevat ja vaikuttavat myös menestyvän hyvin, mutta itse asiassa haluaisin kiinnittää huomion vielä tähän eh, yhteistyöelimen lisäksi tähän eh, virastoon. Kyseessähän on pienin eurooppalainen virasto ja jos nyt katsotaan heidän tekemänsä työtä, he tukevat perekiä, mutta heidän tulee myös tukea Euroopan parlamentin työtä ja kun sitten itse asiassa heti välittömästi BEREC-viraston eh, perustamisen jälkeen eh, komissio lähti eh, säästö rintamalle ja joutui luopumaan osasta henkilöstöä, niin mielestäni tämä ei kyllä ole kovinkaan hyödyllistä toiminnallemme. Niin kuin juuri kuulimme, digitaalialalla tarvitaan valtavasti lisää työtä tarvitsemme myös luotettavaa tietoa ja Bereke virastohan on viraston aivan äärimmäisen ihanteellinen taho tekemään tätä työtä meidän työmme tuo, tueksi. Ja siksipä, mitä seuraaviin talousarvioneuvotteluihin tulee, niin yritän kyllä huolehtia omalta osaltani siitä ehdotusteni kautta, että BEREK saisi lisää henkilökuntaa ja lisää voimavaroja. Ja meidän tulisi täällä valiokunnassa ehkä yhdessä miettiä, miten saisimme paremmin käytettyä Berekin meillekin tarjoamia tietoja. Mielestäni tämä olisi hyvin tärkeää. Ja toivon, että herra Högmark on yhtä mieltä minun kanssani, niin kuin minäkin olin yhtä mieltä hänen kanssaan. Kiitos. Uh, thank you much. No niin, kiitoksia rouva Krelle. Ja sitten sitten valtuuskuntamme kolmas edustaja äh, Christians Karins, joka luonnollisesti edusti paitsi valiokuntaamme myös puheenjohtaja valtiota. Olkaa hyvä. Presenting so many things. Paljon kiitoksia Jerzy. Monta hattua päällä kerralla. Tämä oli ensimmäinen vierailu Berekin toimistossa Itren kanssa ja aina sitä oppii. Voin tukea sitä, mitä kollegat ovat sanoneet. Muistakaa, että Berek ja Berekin virasto ovat kaksi eri asiaa. Berek on paikka, jossa kansalliset valvontaviranomaiset tapaavat. Ja Berek virasto Riikasta tukee heitä. Se on hyvin pieni. 15 ihmistä. EU on pieni virasto. Ja henkilöstön vaihtuvuus on runsasta. Viime vuonna tuli uusi joku toimistopäällikkö, en muista mikä nimi oli, nimike oli. Yli, yllättävää, että Latvian kaltaisessa maassa on vaikeuksia pitää henkilökuntaa. He rekrytoivat hyvää henkilökuntaa mistä tahansa Euroopasta. Ihmiset tulevat paikan päälle ja huomaavat, että ja Latvian palkkakerroin on 0,75. Saavat paljon vähemmän palkkaa kuin ajattelevat ja he lähtevät. Me kärsimme. Merkin toimista ei saa ruista ränteisiin. Heidän pitäisi ajatella yleiseurooppalaisella tasolla, mutta kun henkilöstö vaihtuu koko ajan, se on vaikeaa. Asia täytyy miettiä. Ja se tapahtuu omassa maassa, kun se tapahtuu muissakin uudemmissa, ei niin var- rikkaissa, köyhemmissä, miten sitä nyt pitää sanoa, rahoituksellisesti haasteellisissa oloissa, rahoitusrajoitteisissa maissa. Meidän ajatella eurooppalaisesti, ei vain jäsenvaltioiden tasolla. Muuten emme saa lisäarvoa. Meidän täytyy ottaa heitä vahvistumaan, jotta he työskentelevät paremmin meidän eteemme. Kiitoksia. Tässä tulikin jo päätelmiä tähän keskustelumme. Seuraava puhuja, erityistapaus tänään Paul Rybich, jolla on tänään syntymäpäivät. Parahin kollega. Onnittelut. Kyllä. And you know, could... Ja tiedättehän, kollegat, minä tiedän ihan tasan tarkkaan, kuinka vanha, tai siis nuori Paul Rybich on nuori, erityisesti minun verrattuna, joten onnittelut myös tästä, Paulia. Ole hyvä. Ja saat puhua niin pitkään kuin haluat. Puheaikarajoituksia ei ole. No kiitos. Paras lahja varmaankin kollegoilla olisi, että puhuisin lyhyesti ja annan teille tämän lahjan. Voin puhua ihan lyhyesti. Keskustelu Berekistä on meille kaikille hyvin tärkeä. Eilen itse asiassa tapasimme äh, Berekin edustajia ja äh, niin, eilen meillä oli äh, Esan kanssa tapaaminen ja Esa ja Berekhän ovat itse asiassa meidän kaksi tärkeää kumppaniamme, panostimme voimakkaasti niiden aikaansaamiseksi aikoinaan. Ja kun ajatellaan informaatioteknologia, tietoteknologia ja energia, ne liittyvät hyvin tiiviisti toisiinsa, ovat riippuvaisia toisistaan ja molemmat tarvitsevat lisää henkilöstöä, Berek ja myös äh, energiaviranomainen todella tarvitsevat lisää henkilöstöä. Pitäisikö nämä äh, kaksi yhdistää toisiinsa ja saada näin äh, laajempi henkilöstöpaketti, hallinnollinen paketti. En tiedä, mm, Euroopan laajuisesti meidän on taajuus huutokauppaa valmisteltava ja tässä mielestäni äärimmäisen tärkeää on sellainen normisto ja sellainen yhteen toimivuus, jota alalla tarvitaan. Budjettivaliokunnassa tulemme itse asiassa tästä syystä pohtimaan, tulisiko nämä kaksi virastoa yhdistää tehokkuuden nimissä. Mehän olemme nähneet muun muassa verkkovierailukysymyksessä, että aika paljon on edelleen protektionismia No markkinat tietenkin tässä toimivat, jos nähdään, että Belgia ja Luxemburg ovat luopuneet vapaaehtoisesti maidensa välisistä verkkovierailumaksuista, niin tämähän on erittäin hyvä esimerkki. Ja nyt tulee sitten Google ja Google Wi-Fi ja näin televiestintäalalla tulee ihan uudenlainen laite tarjolle ja tästäpä syystä verkkovierailu maksusta tulee luopua huomattavasti aiemmin kuin mitä me halusimme tehdä, mutta minkä jäsenvaltiot neuvostossa estivät. On hyvä, että markkinat pakottavat tätä edistystä. Paras syntymäpäivälahja, mitä toivoa voi. Kiitoksia kovasti kollegalle, kaikille kollegoille huomioistanne. Ja haluan kiittää myös tätä Riian valtuuskuntaa, joka sinne matkusti Itren puolesta. Seuraava, nyt mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin kohtaan seitsemän. Kyse on kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittämisestä. Edouard Martin on esittelijämme. Kollega on valmistellut työasiakirjan, joka on pohja tulevalle e, mietintöluonnokselle. Tälle keskustelu varataan 45 minuuttia ja aloitetaan esittelijästä, jotta hän voi esitellä näkemyksensä komission ehdotuksesta. Annetaan hänelle viitisen minuuttia, sen jälkeen koordinaattoreille kolme minuuttia, ja muille ei enempää kuin kaksi minuuttia per puhuja. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Je pensais que vous alliez me laisser... Kiitoksia, puheenjohtaja. On oikein hienoa, että saan puheaikaa edes viideksi minuutiksi, kuten käytäntö vaatii. Haluan ensinnäkin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat ää, ää, paikalla täällä. Täällä on myös Tarantin tuotantoyksiköltä äh, edustajia paikalla. Haluan kiittää teitä. Niin tämä asiakirjahan on vasta äh, väliaikainen asiakirja. Sen tarkoitus on kirvoittaa keskustelua niin, että loppumietinnöstä tulee mahdollisimman hyvä. Eli odottelen kiinnostuneena teidän huomioitanne ja kommenttejanne meillähän on nyt sellainen työmetodi, että haluamme kohdata niitä ihmisiä, jotka ovat mukana perusmetalliteollisuudessa. Haluamme keskustella heidän kanssaan ja tunnustella heidän tuntojaan erimielisy- asioita, joista ovat eri mieltä ja asioita, joista kaikki olemme yhtä mieltä. On eri- on, ensimmäinen asia on se, että tämä sektori on strateginen Euroopalle. On myös totta, että että Kansanterveys ja ympäristöasiat huolestuttavat meitä tällä saralla. On myös erittäin huolestuttava asia ollut viime aikoina, ollut viime aikoina se, miten osaamista ja tietotaitoa voidaan siirtää. Hiilidioksidipäästöt ovat puhuttaneet, energian hinta on puhuttanut ja on myös pohdittava, millä tavalla nämä markkinat, mitkä ovat, millä tavalla nämä markkinat ovat oleellisia Euroopan unionissa. Kun ajatellaan perustuotantoa ja perusmetalleja, niin mehän tiedämme, että tälle sektori, tähän sektoriin liittyy erilaisia, sillä käytetään erilaisia metodeja. Ja Euroopassa perusmetalleja puuttuu. Meillä on vajot vajetta perusmetalleista ja näin muodoin myös sekundäärisestä tuotannosta. Kun ajatellaan tuotantoa, niin se on erittäin intensiivistä, energiaintensiivistä, mutta on myös tärkeää ajatella hintoja, jotka ovat niin ikään tärkeä kilpailu tekijä. Kaikkein tärkeimmät kilpailutekijät ovat siis metallien ominaisuudet ja metallin hinta. Meidän on pohdittava sitä, miten voimme tuoda lisäarvoa eurooppalaiselle teollisuudelle. On tärkeää, että tämän kriisinkin jälkeen meillä on, edelle, me, on tärkeää, että kriisinkin jälkeen meillä olisi edelleenkin osaamista ja tietotaitoa. Nythän me olemme kriisin johdosta joutuneet sulkemaan eri tuotantolaitoksia ja olemme menettäneet valtaisan määrän pätevää ja osaavaa työvoimaa. On tärkeää, että siinä vaiheessa, kun voimme avata uudestaan tuotannon, niin meillä on edelleenkin osaamista ja tietotaitoa, mutta mutta on tietysti sellaisia uhkia tai ääniä, jotka uhkaavat, että olemme menettäneet pelin, koska meiltä, mm, meiltä on mennyt kaikki tämä taiteva työvoima. Sen voi, jotta tämän voisimme välttää, on tärkeää perustaa uutta, mm, uus, uus, uutta oppisopimuskäytäntöä ja toimia Euroopan tasolla, jotta voimme saada takaisin menetetyn tietotaidon ja osaamisen. Tärkeää on myös kirvoittaa tai antaa kimmokkeita investoinneille kun ajatellaan ylipäänsä elinkeinoelämää ja teollisuutta, niin kaksi asiaa ö, ovat tärkeitä. Ensinnäkin ympäristön suojelu ja energian hinta ja investoinnit toki. Jos ajatellaan tätä ympäristöä ja hintoja, niin kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että tässä on kyse teollisuuden alasta, jonka päästöt ovat melkoisia. hiilidioksidia ei ole ainoa päästö ja haluaisinkin kertoa teille tehtaasta, jossa kävimme vähän aikaa sitten. Tässä on kyse tehtaasta, joka on Euroopan ehkä yksi suurimmista metalli- teräksen tuottajista, mutta tilanne on melko dramaattinen siinä mielessä, että Toisaalta ihmiset haluavat, että heidän työpaikkansa pysyisivät, että investoitaisiin siihen, että tehdas voisi kunnioittaa ympäristövaatimuksia. Toisaalta on ihmisiä, jotka vaativat tehtaan sulkemista, koska tehdas on, tehtä, tehdas on vastuussa aika monista vakavista sairauksista ja jopa kuolemista. Yksi tärkeä haaste onkin yhteiskunnallinen hyväksyttävyys perusmetalliteollisuus on omiaan tuottamaan työpaikkoja, mutta tämän kaiken täytyy tapahtua ilman, että vaarannetaan ihmisten terveys ja ympäristö. Nyt meillä on muutamia hahmotelmia, jotka vaikuttavat meidän mielestämme strategisilta. On tärkeää, että noudatamme näitä äh, kehittelemme eteenpäin näitä hahmotelmiamme, jotta emme tipahda kansainvälisestä kilpailusta. On tärkeää, että Euroopan äh, teollisuus, äh, tämä teollisuuden ala pysyy hengissä myös Euroopassa niin, että emme joudu Euroopan ulkoisen kilpailun arme, armoille. Me ehdotamme siis eräänlaista hiilidioksidi, ei veroa, mutta järjestelmää, joka asettaisi kaikki samalle tasolle. Tällä hetkellä, jos Euroopassa halutaan tuottaa enemmän kuin kiintiöt mahdollistavat, niin saastuttajan täytyy maksaa. Ja tämä tietysti aiheuttaa meidät alakynteen verrattuna Euroopan ulkopuolisiin kilpailijoihin. No, ähm, toivottavasti se vielä saan puhua hetken. Eli meidän täytyy toimia niin, että kun meillä on edessämme esimerkiksi kiinalaisia teräksen myyjiä, jotka eivät kunnioita ähm, sääntöjä, ähm, niin meidän täytyy toimia niin, että eurooppalainen tuottaja voisi kilpailla äh, näiden ulkopuolisten kilpailijoiden kanssa äh, ilman, että, äh, että ilmasto ja ympäristö saastuvat ja ilman, että pelotamme investoijat pois. Meidän on ehdottomasti antav, annettavaa ähm, riittävät kimmokkeet investoijille ja samalla pidettävä huoli ympäristöstä. Teillä on vielä mahdollisuus puhua lopussa, joten nyt valitettavasti täytyy lopettaa. Eli tämän keskustelun lopussa saatte vielä puheenvuoron. Eli odottakaa pari minuuttia. Chef, together eight minutes. You slightly Te puhuitte jo kahdeksan minuuttia, aika pitkään. Sallini on seuraava EPPn puolesta. Sì, grazie. Io ringrazio... Kiitoksia. Minä haluan kiittää esittelijää tästä ensimmäisestä luonnoksesta, jossa esitetään eh, strateginen visio terästeollisuuden tulevaisuudesta ja olen aivan yhtä mieltä tämän vision kanssa. On tärkeää, että emme puhu ainoastaan digitaalitaloudesta. On muistettava, että meillä on muitakin tärkeitä teollisuuden aloja, sellaisia, jotka ovat välttämättömiä. Ja tällä hetkellä metalli- ja te- terästeollisuus on teollisuuden ala, jota pidetään välttämättömänä. Se on osa meidän taloudellista kulttuuriamme, joka perustuu siihen, että se perustuu to- omistajuuteen ja työntekijyyteen. Meillä on, meidän täytyy luoda otolliset olosuhteet kaikille tehtäville olivat ne pieniä, keskisuuria tai suuria. Esittelijä keskittyy aika paljon energian kustannuksiin ja hintoihin – ja hän viittaa myös ETS-järjestelmään. No minä en ole mikään ETS-järjestelmän fanaattinen puolesta puhuja, mutta eilen hän käytiin trilogia ETS-stä, ja tämä saattaisi olla omiaan <clears throat> vaikuttamaan siihen, että koko ETS-järjestelmä ei kuolisi. Meidän täytyy myös pohtia muita mahdollisuuksia, aivan kuten esittelijä tässä luonnoksessaan viittaa, joihin hän viittaa. Usein Euroopan unionin instituutiot ovat ehkä kiinnittäneet liikaa huomiota ympäristöasioihin ja ehkä liian vähän huomiota näiden tärkeiden teollisuuden alojen henkiin jäämiseen. E, ja mielestäni esittelijä onkin tehnyt hyvää työtä käsitellessään näitä asioita. Kiitoksia kovasti näistä huomioista. Seuraavaksi Tosinovski. ICR. ICRstä pane předsedající eh, Kiitos. Haluan kiittää näistä ensimmäisistä luonnoksista, jotka pyrkivät tätä äärimmäisen vaikeaa tilannetta metallialan eh, tilanteen suhteen tarkastella. Mehän tiedämme, että kun puhutaan tässä valiokunnassa metallista, niin mehän olemme usein puhuneet äh, terästeollisuudesta, metalliteollisuudesta ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että kiinnitämme asiaan huomiota koska metallin jalostusteollisuus on äärimmäisen tärkeää. Siitähän ovat riippuvaisia monet muut asiat, muutkin kuin työllisyys ja työpaikat. Mikä tärkeää on toki sekin, mutta muun muassa autoteollisuus, rakennusteollisuus, ilman terästä monet rakennukset eivät tulisi rakennetuiksi. On monia asioita, joita olisi äärimmäisen vaikea rakentaa ilman terästä. Me voisimme hyvin pitkäänkin täällä keskustella siitä, tulisiko meidän yrittää esimerkiksi tullien kautta suojella teollisuuttamme. Mm, en tiedä niin että esimerkiksi voisimme kompensoida ympäristökustannukset. Hallinnollisesti tämä olisi äärimmäisen vaikea. Olen kuitenkin iloinen siitä, että nyt käydään keskustelua ja ihan niin kuin EPPn kollega, minäkään en kannata äh, näitä toimia terästeollisuudessa. Kun ajatellaan terästeollisuuden heikkousta, heikkouksia, niin äh, päästökauppa mielestäni kyllä hankaloittaisi tilannetta entisestään. Ja mitä tulee sitten teollisuutemme kilpailukykyyn, niin mielestäni tässä meillä on yksi ainut tie, nimittäin investoinnit ja teknologia. En voi kuvitellakaan, että Euroopassa – voisi tilanne ajautua sellaiseksi, että tuottaisimme vieläkin vähemmän metalleja ja terästä, enkä tarkoita tätä yksinomaan työpaikkojen suhteen, vaan todella myös siksi, että myös muut alat ovat niin riippuvaisia teräksistä ja muista metalleista. Korkeat raaka-ainekustannukset ovat tietenkin vaikeuttava tekijä ja meidän on paitsi verrattava tilannettamme Kiinaan myös Yhdysvaltoihin. Ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että aihe on nyt esityslistallamme valiokunnassa. Meidän tulee palata asiaan mielestäni säännöllisesti taloutemme vuoksi. Ja anteeksi, jos puhuin liian pitkään. Uh, yes, colleague Peterson, our vice chair on behalf of... Varapuheenjohtajamme Peterson. Chairman, uh, Kiitos puheenjohtaja. Sitten me ei päässyt paikalle tänään, joten hänen puolestaan sanoisin, että olen Estelian kanssa samaa mieltä, että Euroopan perus metallisektorin ongelma on alhainen kysyntä, erityisesti teräksen alueella, ja korkeat energiahinnat. Ja ala vaatii saneerausta, mikä tarvitsee lisää, inno- merkitsee lisää innovointia ja investointia, jotta sopeudutaan vihreään talouteen. Euroopan tarvitsee siis laaja-alaisen investointipolitiikan, jolla päästään innovoivampiin tuotteisiin ja parempiin hintoihin. Energia ja te- resurssitehokkuus ajavat tätä sektoria ympäristöystävällisempään suuntaan. Tämä keskustelu täytyy nähdä myöskin Euroopan energiaunionin yhteydessä. Meidän täytyy luoda yhteiset energiamarkkinat, mikä parantaisi Euroopan metalliteollisuutta erityisesti energiakustannuksessa. Kilpailukykyiset energiahinnat ovat olennaisia. Sen lisäksi perusmetallisektori on kovasti kilpailtu globaalisti, ei ainoastaan EU-ssa mennä täytyy haastaa, luoda äh, epäreilu vilpillinen kauppa, polkumyynti on yksi pääongelmista. Ja kattavan kauppastrategian täytyy tarttua tähän ja myöskin joustavia kaupan puolustamisvälineitä, jotka takaavat, että Euroopan perusmetalli teollisuus pääsee kolmasille markkinoille. Kaiken kaikkiaan niin EU-lainsäädäntö täytyy olla tehokasta ja tuottavaa tänne tavoitteiden saavuttamiseksi jossa markkinoiden toiminta täytyy taata. Paljon kiitoksia esittelijälle. Odotamme yhteistyötä tässä tärkeässä asiassa. Uh, thank you very much, kollega uh, Vahischer, uh, for your remarks. Kiitoksia kovasti näistä huomioista. Ja seuraava puhuja on Sikriotis Kuesta. Τώρα εντάξει, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, να πω ότι ε, η σκιώδης εισηγήτρια της Γκουε, η Παλώμα Λόμες, δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Guen varjoesittelijä ei valitettavasti päässyt tänään paikalle, joten puhun nyt mielelläni hänen sijastaan. Aivan ensin haluan kiittää esittelijä herra Mahtania sydämellisesti paitsi tärkeästä myös kiinnostavasta tekstistä. Hän on tässä esitellyt hyvin poliittiset painopistealueet ja terästeollisuushan on äärimmäisen tärkeä talouden ala Euroopan kansantaloudelle. Luonnollisesti olemme esittelijän kanssa yhtä mieltä näistä ongelmista. Täytyy ottaa huomioon terveys, siis työntekijöiden terveys, mutta tietenkin myös kansanterveys ylipäätään. Ja eh, tässä nyt ehkä kaikki ulottuvuudet eivät vielä ole tulleet esiin. Meidän täytyy miettiä, miten voidaan varmistaa se, että Euroopan metallituotanto säilyy Euroopassa sillä tällä alalla voitaisiin jopa luoda lisää työpaikkoja. Meidän käsityksemme ainakin on tämä. Me uskomme, että Euroopan metalliteollisuus eh, tulee sen tulee antaa oma panoksensa kansantaloutemme kehittymiseen ja olla muiden alojen palveluksessa. Ja tässä ei saada keskittyä vain joihinkin Eh, maantieteellisiin alueisiin. Katsomme, että tarvitaan eh, konkreettisia toimia sen puolesta, että ala eh, saa kehittyä tasapainoisesti kaikkialla Euroopan unionissa. Tärkeää on samoin, ja tähänkin viitataan tekstissä, että sovitaan kilpailusäännöistä. Käytännössähän on nähty, että kilpailu valitettavasti jää monopolien ja suurten yritysten hyödyksi. ESIR, strategisten investointien rahasto on tässä tarkoitus ottaa mukaan peliin, mutta minä en usko, että se voi antaa panostaan tällaisen teollisen perustan luomiseksi. Ja luulen, että tässäkin saattaa myös syntyä eturistiriita. Muuten tuemme luonnollisesti sitä, että myös ympäristökustannukset otetaan huomioon, siis metallituotannon ympäristökustannukset, erityisesti hiilidioksidipäästöt. Ajattelen tässä kuitenkin myös niitä metalleja, jotka tuodaan Euroopan unioniin toimiin ja luonnollisesti meidän on ryhdyttävä toimiin, jotta nämä katastrofaaliset ympäristövaikutukset äh, onnistutaan estämään ja myös omat metallimme, oma metallituotantomme äh, on saatava vastaamaan äh, sovittuja standardeja. On tärkeää, että metallin tuotanto on kansalaisten tarpeiden palveluksessa. Me tarvitsemme tätä tuotantoa Euroopassa, mutta emme saa unohtaa myöskään kansalaisten elämänlaatua. Kiitos. Thank you very much, colleague. Kiitoksia kovasti. Ja nyt FDDn puolesta kollega Porelli, joka on... <clears throat> siis tehän olette esittelijä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Ennen kaikkea minäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työasiakirjasta, jonka me saimme muutama päivä sitten. Mielestäni on erittäin myönteistä se, että tässä asiakirjassa viitataan sisämarkkinoiden muuntumiseen, muuttumiseen tällä sektorilla. Tämä on ollut merkittävä huolenaiheemme. Meidän täytyy yksilöidä ne uudet olosuhteet, joissa metalliteollisuus voi vaura- menestyä Euroopassa. Meidän täytyy poistaa epätasa-arvoisuus, epätasapuolisuus, erilaiset verokäytännöt ja eri ja vastaavat eri jäsenvaltioissa, koska ne jäsenvaltiot, joihin kriisi on vaikuttanut parhaiten, joutuvat yhä pahemmin alakynteen ja kuilua on jatkossa erittäin vaikea kuroa. On myös erittäin tärkeää, että teemme tiettyjä sopeutuksia rajoilla. On tärkeää, että kun haluamme tuoda näitä tuotteita, niin meidän täytyy asettaa ulkomaalaisille, eh, siis Euroopan ulkoisille tuottajille samat velvoitteet kuin joita noudatamme täällä Euroopan unionin sisällä. On tärkeää, että Euroopan unionin ja Euroopan ulkoisten tuottajien <clears throat> olot ja vaatimukset ovat samat. Kiitoksia kovasti. Näin kaikki poliittiset ryhmät saivat eh, puhua ja nyt Kasilla Vera. Paljon kiitoksia. Haluan aloittaa kiittämällä Eduard Martania. Sitten oli meille asiakirjan, jossa hän on täysin oikeassa. Hän otti esille asiat, jotka vaikuttavat perusmetalliteollisuuteen, teräkseen, alumiiniin – Jos me haluamme vahvistaa tätä teollisuutta, täytyy tarkastella perusasioita, tekniikan kehittymistä. informaatioteknologian kehittymistä, niin kuin se vaikuttaa esimerkiksi autoteollisuuteen ja sitten raaka-aineita. ja perusmetallien käyttöä muissa teollisuuden lohkoissa. Kustannukset liittyvät energiatehokkuuteen. Sitten on päästökauppakustannukset. Ja sitten on kysymys mittakaavaeduista. On ehdotettu tästäkin keskustelua Nämä asiat ovat erittäin monimutkaisia, nämä rajoihin liittyvät kysymykset. Que es el de la competencia dentro de la Unión Europea. On muitakin kiinnostavia kysymyksiä kilpailukyky EU:ssa sen sisällä. Sitäkin täytyy miettiä. Täytyy tarkastella sitä, mitä tahtoo muualla. mutta myöskin teollisuuden tilaa EU-ssa. On hyvä, että voimme pohtia sitä vielä yksityiskohtaisemminkin. Paljon kiitoksia. Uh, thank you much. Kiitoksia kovasti näistä huomioista. Nyt vihreiden puolesta varjoesittelijä tuli juuri paikalle kollega Jado. Merci, monsieur président. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin, minä Tosiaankin tulin vähän myöhässä. Olin muualla, mutta olen kyllä seurannut esittelijän tekemää työtä hyvinkin läheltä ja haluaisin tässä kohtaa alleviivata sitä suurta työtä, jota esittelijä on tehnyt. Tätä on tärkeää alleviivata ja korostaa. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Minäkin sain osallistua esittelijän järjestämälle vierailulle ja mielestäni oli äärimmäisen kiintoisaa Mm. Mm. mielestäni on äärimmäisen kiintoisaa, että me voimme verrata omia tietojamme toimijoiden puheenvuoroihin, olipa kyse sitten työntekijöistä tai yhdistyksistä tai muista. On tärkeää, että kuulemme eri tahojen ääniä. Me puhumme tässä tietysti terästeollisuudesta ja sen eh, hyvinvoimisesta, mutta on myös tärkeää, että me eh, perehdymme elinkeinoon kentällä, jotta voimme perustella ne ehdotukset, joita täällä teemme. Pari tärkeää seikkaa tässä esityksessä. Ensinnäkin eh, ra- rajat, tuonti. Tämä on asia, josta keskustelemme paljonkin Euroopan parlamentissa. ETS-asioiden yhteydessä puhumme paljon siitä, kuinka meidän ei pidä langettaa omille yrityksillemme sellaisia velvoitteita, jotka saattavat ne alakynteen EUn ulkopuolisten kilpailijoiden edessä. On tärkeää ottaa toisaalta huomioon ympäristön kestävyys, mutta toisaalta yritystemme kilpailukyky muuhun maailmaan verrattuna. Ja mielestäni esittelijä menee aivan oikeaan suuntaan tässä. Toinen seikka, jo, joka on mielestäni tärkeä ja josta olen yhtä mieltä kanssani, se, se liittyy siihen, mitä terästeollisuuden kilpailukyky on huomenna. Mitä se on tulevaisuudessa? Joskus te standardoidaan maailmanlaajuisesti, meillä on erilaisia, ja usein noudatetaan yhteistä, pienintä yhteistä nimittäjää globaalisti. Samalla on kuitenkin otettava huomioon Euroopan unionin kilpailukyky näkyy innovaatiot, resurssitehokkuus, energiatehokkuus, päästöt, kasvihuonepäästöt ja muut. Eli monista näistä syistä me tuemme vahvasti esittelijän lähestymistapaa. Hän, hänen ehdotuksensa ovat erittäin hyviä ja laadukkaita. Uh, thank you very much, colleague. Kiitoksia kovasti kollegalle teidän huomioistanne. Seuraava puhuja Marjas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Μαρτάν για την... Haluaisin kiittää herra Mahtania mietinnöstä ympäristönsuojelua, kansanterveys, asioita, joita me eilen käsittelemme valiokunnassa, jossa oli valituksia Taranton tuotantolaitoksesta. Täällä on Taranton edustaja paikalla. Tervetuloa. Kysymys ei palkasta. Kysymys on metallilaadusta, energian hinnasta, tarvittavista investoinneista. Siihen pitäisi keskittyä. Kreikassa meillä on larkko, joka toimii. Se on yksi suurimmista ärpäistä tuottajista. Sata nikkeliä hop, hopeayhdisteitä. Se on yksi suurimmista tuottajista. Energiahinta on 60 euroa megawattitunti. Aikana, ollaan 25 on, ei, on keskihinta. Ja sillä on vaikutuksia tuotantolaitoksella koska markkinat ovat hyvin kilpailut. Kreikan terästeollisuus on vaarassa, työpaikat myös. Nykysäästöpolitiikan seurauksena teollisuus on menettänyt 85 prosenttia kysynnästä. Meidän täytyy ajatella keinoja tukea tällaisia teollisuuden aloja. Meidän täytyy ottaa niitä, koska ne ovat kilpailemaan Kiinan kanssa. Ja palkoilla emme pysty kilpailemaan. Kiinalaiseen palkkatasoon emme pääse. Täytyy investoida reaalitalouteen, Joten paljon kiitoksia esittelijälle. Jos omaksumme hänen lähestymistapansa, laadamme perusmetallille tulevaisuutta Euroopassa. Ja se on hyvä yrityksille, kuten Larko. Troika haluaisi, että se möisi taloutuksessa tuota pois. Me uskomme, että ne voivat olla kilpailukykyisiä, joka antaa lupauksia tulevaisuudessa Kreikassa. Korkeat energiakustannukset ovat iso ongelma. Kiitoksia kovasti näistä huomioista. Ja seuraavaksi Patricia Toija, varapuheenjohtaja. Kiitoksia, <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kollegaa erittäin hyvästä työstä. Kaikkihan ovat jo sitä, sitä kiitelleet ja korostaneet. Tässä puhutaan erittäin tärkeästä teemoista, ehkäpä kaikkein keskeisimmästä teemasta, nimittäin energian hinnasta ja sen myötä myös lopputuotteen hinnasta, joka osittain rankaisee tätä teollisuutta monissakin maissa. On tärkeää, että Euroopan unionissa saamme paremman kilpailukykytilanteen verrattuna muihin kilpailijoihin. Täällä mainittiin jo Kiina, myös USA, on tärkeä ähm, kilpailija ja minäkin äh, haluan mielelläni vielä perehtyä tähän ehdotukseen. Tämä on tärkeä ehdotus, aivan uudenlainen ja uskon, että maksaa todellakin vaivan tutkiskella sitä syvällisemmin. Martin sanoo myös, että äh, meidän tulisi myös puhua muista ongelmallisista seikoista, muun muassa epälojaalista kilpailusta Euroopan unionin sisällä. Lyhyessä ajassa emme varmasti löydä mitään ihmeratkaisuja, mutta kyllä meidän täytyy tähänkin asiaan puuttua niin, että saamme tasapuolisen pelikentän tänne. Valtion tukia esimerkiksi ei sovelleta samalla tavalla kaikissa maissa jotkut yrityksemme joutuvat ö, alakynteen verrattuna muihin eurooppalaisiin yrityksiin, ja se rankaisee, erityisesti, tämä rankaisee erityisesti tiettyjä maita. Sitten vielä pari huomiota parin seikkaan, ö, joita tulisi vielä kehitellä. Ensinnäkin tutkimus. Kiintoisia ehdotuksia on tehty mm, ja meillä on eurooppalaista tutkimusta tällä alalla. Meillä on myös pilottihankkeita, joiden myötä pohdimme uusia työmetodeja, jotka ovat muun muassa terveydelle parempia. Eli työterveys on, ja ympäristöterveys on yksi seikka. Ja sitten kiertotalous. Kiertotalous on otettava huomioon, koska tämä on sellainen teollisuuden ala, joka voisi paljon paljon enemmän kierrättää jo käytettyjä materiaaleja Eli että ei aina tarvitsisi käyttää perusraaka-aineita. Pienet ja uudet, pienet, uudet pk-yritykset, jotka ovat tulleet tälle kiertotalouden alalle eivät välttämättä ole vielä onnistuneet, koska kaikki on hyvin kallista ja niin edespäin. Mutta meidän tulisi kannustaa tätä kiertotaloutta, sitä tulisi kehittää entisestään. ja muutkin kiinnittävät jo huomiota siihen, että meidän tulisi vielä tarkastella omia sisäisiä kilpailusääntöjämme. on oltava erittäin valppaana, kun Euroopan unionissa tapahtuu yritysfuusioita. Toisaalta monet yritykset eivät voi edes harkita fuusioitumista tai yhdistymistä, ähm, koska kilpailusäännöt ovat niin tukahduttavia. Ja nyt haluaisinkin kysyä komissiolta, millä tavalla aiotte muuttaa näitä kilpailusääntöjä tai pohtia niiden muuttamista? Eh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să spun că raportul lui e Eduard Martin, nu numai că este un raport foarte... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin todeta Martinille, että hän on äh, tehnyt äh, erittäin hyvän äh, ehdotuksen, jossa paitsi kuvaillaan tilannetta, tehdään todella ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Ja mielestäni yksi tärkeimpiä huomioon otettavia seikkoja on eri toimien justeeraaminen toimien, jotka ylittävät jäsenvaltioiden rajat. Kyse on myös vastauksen tarjoamisesta kysymykseen, miten varmistaa kilpailukyky tulevaisuudessa. Ja herra Mahtään mielestäni tähän vastaa. Hän vastaa myös muihin kysymyksiin, jotka liittyvät ympäristöstä huolestuneiden huomioihin. Ne, jotka haluavat myydä tuotteita Euroopassa, heidän on kunnioitettava tiettyjä Ähm, periaatteita, kuten esimerkiksi ympäristön suojelua. Ja kun ajatellaan hiilidioksidipäästöjä, niin hiilidioksidin suhteen onko äh, Euroopassa ongelmaa ratkaistu? No ei todellakaan ole ratkaistu ja tällä hetkellä otsoni kato on äh, jo napa-alueella äärimmäisen äh, merkittävä. No onko siellä äh, terästeollisuutta tai teollisuutta? No ei todellakaan ole, vaan terästeollisuus muualla maailmassa johtaa siihen, että hiilidioksidipäästöt tuhoavat otsoni kehäämme ja meidän on tuettava näitä ratkaisuja. Ratkaisu on mahdollinen ja ratkaisun, ehdotettavan ratkaisun kautta voimme ratkaista niin työllisyys, kilpailu kuin ympäristöongelmiakin ja päästä näin hyvin tavoitteisiimme. Toivon, että kollegat nyt antavat voimakkaan tuen tälle ehdotukselle. Kiitoksia. Commission, ja sitten komission edustaja Mattia Pellegrini, olkaa hyvä. Merci. Ähm... Kiitos. Puhun ranskaksi, koska Ramartan on Ranskan pohja. Olemme Herra Marttaan oli ammattiyhdistysihmisenä terästyöryhmän jäsen – joka komissio perusti aikoinaan, ja tunnemme herra Martanin hyvin ja hänen, tunnemme hänen tuntemuksensa alasta. Ja jäämme hänen analyysinsä. Kyseessä on strateginen sektori, perusmetallit ovat strateginen sektori Euroopalle. Meitä mietintö luonnoksensa aika hyödyllinen, koska kuten useampi ja sen on todennut, se oli ainoastaan analyysi, vaan siinä myös paljon ehdotuksia Euroopan komissiolle. Ei ainoastaan uudelle pääosastolle, useammalle pääosastolle, energiakilpailu ja ilmasto. Hänellä on myös idea, että perustuotanto ja, ja, ja selostustoimintaa, kuten rouva toi totesi, ne ovat komissio kanssa samalla linjalla ja teidän tiedoksenne 2020, Horisontti 2020 ohjelmassa on osa, joka on raaka-aineelle ja metallille omistettu. Ja voidaan rahoittaa sekä perus- että jalostustoiminnassa tukea innovointiin liittyvää tutkimusta. usein ajatellaan vain terästä ja alumiinia aikaisemmin, mutta perusmetallit ovat tulevaisuuden aloja. Uudet teknologiat liittyvät aina johonkin perusraaka-ainesektoreihin. Minulla on hyviä uutisia teille. Uusi komissio seuraavia, koska on päättänyt muuttaa teräksen korkean tasoryhmän kaikkeen energiaintensiivisten teollisuusalojen korkeatason ryhmäksi. Siinä on ministeriä, tason edustajia ja teollisuuden edustajia. Ensimmäinen kokous on 25.5. Robien koska on puheenjohtajana ja sen kytkädessä kilpailukykyneuvostoon. Hän on luonut formin, joka antaa vahvan äänen tälle teollisuudelle perusmetallit ovat mukana. Metsätalous, rakennusteollisuus. Tämä on kaikilla sama ongelma. Epäreilu kilpailu, energiakustannukset. Ja meillä on ilmasto, joita muualla ei ole Herra Marttaan teki tähän rajoilla tapahtuviin äh, järjestelyihin. Tämä on hyvin kisalainen aihe. Sitä erilaisia mielipiteitä, mutta sitä tullaan keskustelemaan toukokuussa. Täällä on ilmastopääosaston paperi, joka on tällä hetkellä arvioimassa tätä uudelleen päästökauppaa mietitään joten kun ottaa pääs, päästökauppajärjestelmää esitellään, ehdotuksena voidaan ottaa huomioon komission muutostoiminnassa. Ja lopuksi nämä kysymys, joka rouva otti Historian on saattanut täyttää kyseessä ole globaalit markkinat. Kiinan toinen oli, niitä oli tuettu kolmella prosentilla. Ja sitä tuli Euroopan markkinoille, globaaleille markkinoille. Tämä komissio tulee ottamaan huomioon. Ei jo tuossa, vaan muissa ruostumattoman eräkseen fuusiossa. Tässä on globaalit markkinat ja paljon tuontia Kiinasta. Uh, thank you very much for your... Kiitoksia kovasti näistä huomioista Euroopan komissiollekin. Ja nyt esittelijä, aivan kuten lupasin teille, niin kyllä teille vielä jäi aikaa paljonkin, jopa viisi minuuttia peräti. Riit- Onko teillä riittävästi aiheita, joita käsitellä, niin että riittää viideksi minuutiksi? Aina, mutta hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia kovasti. Niin, minä ajattelin, että minulla olisi puolisen tuntia. Niin, minä olin kuitenkin ajatellut alun perin, että minulla olisi ollut 15 minuuttia minuuttia aikaa puhua. No joka tapauksessa kaikki ovat saaneet tämän työasiakirjan ja aivan kuten monet korostivat, niin olemme yrittäneet osoittaa tämän teollisuuden alan suurimpia ongelmia ja löytää ratkaisuja niihin. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä kaikkia rohkaisevista taloista, sanoista. Ne kaikki ovat ymmärtäneet sen, että perus metallimarkkinat ovat nyt täysin globaaleja markkinoita. Neillä on globaalit ulottuvuudet, eikä Euroopan unioni enää voi jatkaa 1950-luvun malliin. Me olemme tässä puhuneet komissiolle kilpailuasioista ja olemme korostaneet sitä, kuinka tärkeää on ylläpitää metallimarkkinat. Ja äskeinen puhuja puhui ö, puhui ryöstämättömistä metalleista, ja sehän onkin avainsana, kun puhutaan esimerkiksi kilpailijastamme Kiinasta. Eli tässäkin kohtaa tässäkin kohtaa, tässä kohtaa on otettava huomioon esimerkiksi Outokummun tilanne kiinalaisiin kilpailijoihin verrattuna. On erittäin tärkeää, että saamme kaikki maailmanlaajuiset kilpailijat samalle viivalle. Ei ole mitään järkeä siinä, että Eurooppa saastuttajana maksaa, koska meillä on kaikilla sama planeetta. Kaikkien täytyy investoida puhtaisiin energioihin ja teknologioihin. Tämä saattaisi olla jopa myös teollisuudelle, elinkeinoelämälle uusi rahoituksen lähde, jotta näitä investointeja tehtäisiin, koska kyllähän me ymmärrämme, että myös investointikustannukset ovat korkeita. Meillä on kuitenkin tavoitteet tavoitteena rakentaa uutta teollisuutta, mutta ongelmana ei ole se, mitä me täällä näpertelemme, vaan se, mikä on Euroopan toimien näkyvyys, muun muassa juuri hiilidioksidin hiilidioksidin vähentämispyrinnöissämme. Ja kuten sanottu, tämä kaikki on globaalia Eurooppa kuluttaa merkittävät määrät terä, terästä. Ja nyt kysymys kuuluukin, haluammeko me pelastaa terästeollisuutemme? Ja haluammeko me toteuttaa strategiaa tämän elinkeinon elvyttämiseksi ja jatkamiseksi. Täällä puhuttiin paljon energian hinnoista, se on erittäin suuri ongelma. Muun muassa Espanjassa sähkön hinta on sellainen, että äh, edes Euroopan sisällä ei voida kilpailla tasapuolisesti, puhumattakaan että Euroopan ulkopuolisten kanssa. Ja siksi mm, haluankin myös korostaa ö, äh, energian hintakysymystä. Meidän täytyy pohtia, miten voimme saada Eurooppaan pitkän tähtäyksen suunnitelman. Myös espanjalaiset tarvitsevat jonkinlaista näkyvyyttä. Heidän täytyy saada tietää, kuinka paljon megawatti tulee maksamaan. Onko minulla vielä minuutti aikaa? Hyvä. Eli täytyy, puhua, täytyy keskustella siitä, miten markkinat voidaan pitää hengissä ja toisaalta miten voimme olla näkyviä, kun toimimme. Meidän sääntömme ovat tällä hetkellä, kun ajatellaan meidän kilpailusääntöjämme, niin me tietysti haluamme välttää dominoivan markkina-aseman. Mutta katsotaanpa, katsotaanpa vaikka Kiinaa. Kiina on tällä hetkellä Euroopan tärkein kilpailija ja jokainen valtio haluaa dominoida toista valtiota. Jos ajatellaan juuri ruostumatonta terä, terästä, niin Kiina on onnistunut tulemaan Euroopan markkinoille. Meidän tulisi meidän täytyy ottaa tämäkin keskeisen aseman tässä mietinnössä, jonka tulemme tässä vähän ajan kuluttua laatimaan. Meidän ei pidä asettua toisiamme vastaan, vaan meidän täytyy nousta yhtenä rintamana puolustamaan eurooppalaisia teräsmarkkinoita niin, että voimme kilpailla muiden kanssa. Tänään meidän täytyy investoida puhtaisiin energioihin. Se tulee meille olemaan jatkossa kilpailuetu, ei ainoastaan Euroopassa, vaan maailmanlaajuisesti. Thank you. Thank you not... Kiitoksia kovasti. Haluan kiittää teitä tästä työasiakirjasta ja myös kärsivällisyydestä. Pidämme kovasti tätä, se on tarpeen. Ja te laaditte mietintöluonnoksen myöhemmin. Muistuttaisin teitä siitä, että sivujen määrä tässä asiakirjassa tulee olemaan rajallinen, joten tehtävä ei koidu helpoksi, mutta te olette varmasti valmistautunut. Tehtävä ei siis ole helppo. Mietintöluonnosta luonnoksesta keskustellaan kesäkuun 15. ja 16. eli parin noin kuukauden kuluttua. Ja sitten menemme aamupäivän viimeiseen asiaan, nimittäin vuoden 2016 talousarvio ja keskustelumandaatti. En tiedä, osaanko nyt ääntää esittelijän nimen, mutta tota, Anneleen van Vossäyt tässä lukee. Hän on ECRstä. Ja haluaisin muistuttaa teitä kaikkia jäseniä siitä, että näiden mandaattilausuntojen, siis trilogimandaatti, lausuntojen tarkoitus on ilmaista ITREn poliittiset prioriteetit seuraavan vuoden budjetin suhteen. Se on kaikkein tärkein asia meille. Eli Van Bossat, voinko pyytää teitä aloittamaan puheenvuoronne. Täällä ollaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ja oikein äh, sanoitte tämän nimenikin. Se on Van Bossart. Arvoisat kollegat, arvoisa puheenjohtaja, te kaikki olette nähneet tämän lausuntoluonnokseni liittyen 2016 talousarvioon. Niin kuin puheenjohtaja itsekin totesi, äärimmäisen tärkeä aihe. Meillä on erittäin lyhyet määräajat. Tästä syystä valitettavasti emme kaikilla kielillä tätä lausuntoluonnosta saaneet ajoissa. Pyrin tässä tekstissäni keskittymään Euroopan prioriteettikysymyksiin. Tämähän on vasta luonnos ja Don't keep discussion in our hall. Madame Patricia Toja. Älkääpä, rouva alkaa älkääkä keskustelua täällä. May ask you just to see. Voisiko pyytää tästä istumaan ja esittelijä haluaisi puhua. No niin, kiitoksia puheenjohtaja. Olin tuossa äh, jo vähän aloittanutkin. Halusin todella tehdä selväksi, että tämä on todella vain luonnos tässä vaiheessa ja odotan kovasti teidän huomioitanne ja tarkistuksianne. 21. toukokuuta on tarkistusten määräaika. Ehkäpä käyn nopeasti tämän tekstiluonnoksen läpi. Kaikkein tärkeintä on ottaa huomioon horisontti 2020 sekä verkkojen Euroopan ehdotetut säästöt, eh, jotka ovat menossa esirin hyödyksi. Euroopan parlamentti on puhunut näistä ohjelmista vuosien ajan ja kyseessä ovat ohjelmat, jotka todella luovat lisäarvoa Euroopan unionille ja joissa kyse on ennen kaikkea pitkän aikavälin hankkeista ja pyrkimyksistä. Eh, en usko, että ESIR tulee toteuttamaan vastaavia eh, todella hienoja, aivan eh, uraa urtavia hankkeita, niin kuin näissä ohjelmissa oli tarkoitus tehdä. Ja nythän nämä ensimmäiset hankkeet oli tarkoitus esirissä piakkoin hyväksyä, ja haluan sanoa aivan selvä, selvästi, että horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa, niitä on suojeltava niiden rahoitusta. Se, että näistä kahdesta äh, vietäisiin rahaa esirille, ei suinkaan tarkoita sitä, että mekö me parlamentissa edelleen tarkastelisi kaikkia ehdotettuja budjettikohtia äärimmäisen tarkasti. Ja kun ajatellaan sellaisia hankkeita, jotka eivät toimi hyvin, niin parlamenttina meidän on puututtava. Meillä on tämä toimivalta ja meidän täytyy toimivaltaamme kunnioittaa ja olla sen tasolla. Kun äh, katsotaan 2016 talousarvioehdotusta, niin komissiolta olemme saaneet ehdotuksia ja olen tarkastellut ehdotusta hyvin kriittisesti, näin varmasti kollegatkin tulevat tekemään. Lisäksi haluan tässä tekstissä viitata siihen, että kun Eurooppa lupaa tukea hankkeille, niin myös maksujen on toteuduttava sujuvasti. Nythän meillä maksamattomien laskujen kasa kasvaa kasvamistaan ja tämä aiheuttaa suuria ongelmia edunsaajille jäsenvaltioissa. Kuitenkin nämä ohjelmat ovat äh, komission äh, lippulaivahankkeita ja kyllähän komission sääntöjen mukaan täytyy kunnioittaa sitoumuksiaan ja kumppaneilleen maksaa äh, rahat, rahat jotka velkaa ollaan. Ensi vuonna politiikassa on kolme tärkeää kokonaisuutta. Ensinnäkin parempi sääntely, se on minun keppihevoseni täällä Euroopan parlamentissa, ja se, että sääntelyn on oltava toteuttamiskelpoisia ja realistisia. Eli kun Eurooppa politiikkaa tekee, niin tämä täytyy sitten myös heijastua ohjelmiin. Kun puhun näistä prioriteeteista, niin ensinnäkin yksi on energiatehokkuus, toinen ovat liitteet, konnektorit ja jäsenvaltioiden välillä ja sitten vielä talouden kokonaisvaltaisuus. Ja komission tulisi mielestäni näihin kiinnittää erityistä huomiota. Ja nyt vielä korostan, että kyse on ensimmäisestä luonnoksesta, ensimmäisestä ehdotuksesta. Odotan tarkistuksianne ja pyrin luonnollisesti saamaan aikaan mahdollisimman laajan tuen saavan kompromissin. Kiitos. Uh, thank you very much, madam. Kiitoksia kovasti. Haluaisin, haluamme toki esittää it, ITREn lausunnon ensi vuoden talousarvioon. Se on erittäin tärkeää, että saamme äänemme kuuluviin. Kair äh, halunnee käyttää puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Mielellään pari huomiota minulta. Minähän olen budjettivaliokunnan varsinainen jäsen, varajäsen tässä valiokunnassa. Ensimmäinen huomioni liittyy juuri tuohon esiriin. Ja tässähän tarkoituksena on se, että 2016kin äh, tämä EFSin takurahasto saadaan varmistettua. Nyt on kovasti kiistaa siitä, miten tämä toteutuisi. Ja horisontti 2020 hän tarvitsee suojelua. Tästä tällä on puhuttu. Kuitenkin meidän täytyy tässä keskustelussa muistaa yksi juttu. Kun päätetään monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin tässä on jo hyvin suuri osa budjetista lyöty lukkoon. Eli kaikki EU-jäsenvaltiot aika tarkkaan tietävät, mitä summia maksavat tulevina seitsemänä vuotena EUn talousarvioon, mutta samalla myös tietävät, mitä voivat sieltä odottaa saavansa kohesiorahaston, rakennerahaston kautta sekä YMPn kautta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että komissio valitettavasti on budjetin puitteissa aika vähän mahdollisuuksia siirtää rahaa paikasta toiseen ja sitten ne rahat, jotka käytettävissä ovat, eivät näihin kansallisiin kuoriin, joita kansallisiin kuoriin ei ole vielä sidottu, niin ovat sitten juuri nämä tutkimusrahat. Tutkimusrahat ovat vielä vapaana. Ja nyt jos me mobilisoimme muita varoja, niin sitten avaamme monivuotisen rahoituskehyksen ja se tulee vaatimaan todella pitkiä neuvotteluja ja voitte kuvitella, miten jäsenvaltiot siihen suhtautuvat ja mietin, että miten... Ja jos teitä häiritse, niin voin kyllä poistua salista. Niin, eli tässä tämä ongelma on. Meillä ei juurikaan ole tässä pelivaraa, meillä ei ole vapaita, vapaata rahaa. Ja siksi meidän täytyykin katsoa, että missä päin sitä rahaa olisi budjetissa ja horisontti 2020 on tällainen budjettikohta. Eli Horisontti 2020 on joka tapauksessa jo välineitä, jotka on tarkoitettu yksityisen pääoman liikkeelle saamisen houkuttelemiseksi. Ja tässä mielestäni saataisiin myös tällaista lisäarvoa ja pyytäisin kyllä valiokuntaa tarkastelemaan horisontti 2020 mahdollisimman avoimin mielin ja pohtien, että eikö siinä jo ole sellaisia välineitä, jotka periaatteessa voidaan mobilisoida rintarinnan e- esirin kanssa. Eli siellä meillä on mahdollisuus löytää varoja. Ja minä olen täysin teidän rinnallanne puolustamassa Horisontti 2020. On aivan totta, että me tarvitsemme perustutkimusta, me tarvitsemme teollisuutta lähellä olevaa tutkimusta. Se on välttämätöntä, mutta mitä minä varoitan teitä sellaisen kannan ottamisesta, jossa todetaan, että esirin vuoksi ei Horisontti 2020 saa koskea. Pelkään kovasti kovasti, että kantanne ei tällaisenaan ole kestävä. Toivoisin sitä toki, mutta vaihtoehdot ovat niin äärimmäisen monimutkaisia ja hankalia ja pitkä, pitkään vieviä, että enpä tiedä. Enpä tiedä. Sitten vielä virastot. Mm, tämähän on sellainen, sellainen automaattinen uhri, kun mietitään, että mistä löytyy säästöä, niin usein ihan refleksiomaisesti ensimmäinen vastaus on virastot. Toki me, niitä on monta ja kyllä varmaan voidaan niiden olemassaoloa pohtia, mutta kun nämä virastot on erittäin hyvin perusten aikoinaan perustettu. Ja nämä virastot, arvoisat Ähm, kollegat, niihin kohdistuu tällä hetkellä valtavaa painetta komissiota, paitsi että ne joutuvat leikkaamaan henkilöstöään viidellä prosentilla, niin kuin toimielinten välisessä sopimuksessa todetaan. Tämän lisäksi komissio vaatii virastoilta sitä, että ne tarjoavat henkilöstöä tähän niin kutsuttuun redeployment pooliin, eli tällaiseen yhteiseen pooliin, josta sitten henkilöstöä siirrellään paikasta toiseen. Ja budjetti valiokunnan jäsenenä virastot juoksevat pakeilla niin jatkuvasti kertomassa, miten äh, vaikea niiden tilanne jo nytkin on. Ja pyytäisin teidän valmistelijaltanne ja teiltä kaikilta, että puhukaa äh, parlamentissa äh, äitivaliokuntien kanssa. Vain nämä kutkin kukin äh, valiokunta voi arvioida, miten tärkeää näiden eri virastojen työ on. Vaikkapa nyt perekin, siitähän te tiedätte hyvin paljon. Ja kyllä virastoille olisi todella suuri helpotus, jos juuri eri substanssivaliokunnat lausunnoissaan kertoisivat, miten tärkeitä virastot niiden työlle ovat ja miten vaikea virastojen tilanne jo nyt on, koska näin saisimme myös budjettivaliokuntaan kunnan kautta kovasti painetta komission suuntaan sen suhteen, että luovuttaisiin tästä redeployment pool-ehdotuksesta, äh, tästä yhteisestä äh, henkilöstöpoolista. Äh, katson, että teollisuusvaliokunta voisi ja voi antaa äärimmäisen tärkeän panoksensa budjettikeskusteluun. Kiitos paljon. Kiitoksia kovasti kollegalle näistä huomioista. Ne olivat erittäin tärkeitä meille itrelle ja olemme kovin iloisia, että te, jotka olette budjettivaliokunnan jäsen, niin voitte esittää tällaisen poliittisen näkökulman myös Itrelle, kertoa prioriteeteistanne EFSistä ja siitä, kuinka sitä voitaisiin rahoittaa. Myös Horisontti 2020, sekin on tärkeää meille, joten kiitoksia kovasti näistä huomioista. Ja jos sallitte, niin toteaisin, että komission puolesta, onko meillä täällä joku komissiosta? Eikö? Jaha, no ei. Mutta olen ymmärtänyt, että voimme kuitenkin lähettää tietoa komissiolle. Tämä luonnoshan täytyy esittää myös komissiolle. Eli me, minä lähetän myöhemmin komission tietoa meidän keskusteluistamme. Muistuttaisin teitä vielä siitä, että vielä kerran, että takaraja tarkistukselle tähän lausuntoluonnokseen on 21.5. kello 12. Ja alustavien ehdotusten takaraja pilottihankkeet varten on 3. kesäkuuta, niin ikään kello 12 on tärkeää, tämä on erittäin tärkeä lausuntoluonnos, ja se on syytä ottaa vakavasti. Esittelijä, haluatteko vielä sanoa muutaman sen ennen kuin lopetamme tämän keskustelun? Nyt olisi hyvä hetki. No ehkäpä ihan lyhyesti vielä. Eipä tässä kovin monta puheenvuoroa ole, joihin vastata tulee, mutta tähän herra Kajerin puheenvuoroon totean, että olen kyllä aika yllättynyt sitä tässä, ettei nyt halua avata oven sille, että tässä viedään horisontti 2020 rahaa esirille. Eli tämä oli kyllä minulle ihan uusi juttu. Hmm, kiitos. Um, uh, dear, dear colleagues, uh, I understand. Arvon kollegat, olen ymmärtänyt, että muutosehdotuksia muutosehdotukset voisivat olla hyvä keino esittää kantoja, joten ehkä odottelemme vielä muutaman viikon. Ja nyt olemmekin saaneet kokouksen ensimmäisen osiomme päätökseen, vai kuinka asia on? Kyllä, tämä oli viimeinen kohta nyt aamulla. Ja tapaamme taas kolmen tunnin kuluttua, eli kello 15. Kiitoksia kovasti.